So, liebe... Hyvät kollegat, tervetuloa iltapäiväistuntoon. Ja meillä on täällä on melkoinen esityslista keskustelun Belgian hallituksen edustajien kanssa. Toivotan päivästä tervetulleeksi ympäristöneuvoston puheenjohtaja, äh, ministeri Joke, Joke Schaufliege. Tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan Euroopan parlamenttiin. Rova Schaufliegen kanssa on vastuullinen Mikkel van Bettigen. Tervetuloa myös. Joka, ja Jaroslav Pietras, neuvoston pääsihteeri, on myös täällä kokouksessa. Neuvosto on siis hyvin edustettuna. Ja tässä kuulemmekin tämän lähimmän puolivuotiskauden ohjelman. Neuvoston puheenjohtaja epävirallinen neuvosto ympäristöministeriön neuvosto kokoontui Gentissä ja se oli hyvin järjestetty. Onnittelen, onnittelut siitä ja siellä käytiin hyvä keskustelu eh, tästä resurssitehokkaasta Euroopasta maanantaina ja eilen tiistaina. Belgia puheenjohtajamaana ottaa nyt ruorin EU-ssa tällaisen ajankohtana, joka on hyvin tärkeää eh, ympäristöpolitiikankin kannalta Euroopassa, mutta myös koko maailmassa. Meillä on useitakin paketteja niin kuin käsittelyssä pöydällä, jotka toivottavasti teidän johdollanne saadaan tulokseen. Resurssitehokkaan Eurooppaan liittyy myös tämä elektroni, elektronisen jätteen, elektronista jätettä koskeva direktiivi, myös biojäte, muodostaa suurin kokonaisuudessa, kokonaisuuden, joka, joka täytyy selvittää Mainitsin tietenkin myös, mitä ilmastonsuojeluun tulee, myös parannukset kevyissä ajoneuvoissa. Ja sitten kemian puolelta meillä on biotsiidiasetus, joka kaipaa etsiä sopia, sopua neuvosto ja parlamentin välillä. No, ympäristön suojelun kannalta tämä on tärkeä aika, koska maailmanlaajuisesti järjestetään kaksi YK-konferenssia, ensinnäkin lokakuussa bio, biologisesta monimuotoisesta ja sitten joulukuussa ilmastonsuojelusta ja sitten myös tänään aamulla puhuttiin biologisesta monimuotoisuudesta. Ja me toivommekin, että, että niiden huoneen kokemusten jälkeen, joita Kööpenhaminassa kerättiin, Agadirin konferenssissakin. Ehkäpä nyt EU voi oppia näistä kokemuksista. Meitä on monia, meitä on paljon, 27 jäsenvaltiota, komissio on sitten 28 tekijä, mutta se ei ole vielä välttämättä yksi kokonaisuus. Olemme oppineet, että Eurooppa on heikko silloin, kun ei puhuta samaa kieltä. Kyseessä voi olla useita henkilöitä, mutta täytyy sanoa sama asia ja vetää yhtä köyttä. Ja tämä on teidän tehtävänne Nagoyassa ja Cancunissa yksi yhtenäinen kanta EUlta pitäisi saada sinne näkyviin. Ja emme voi hyväksyä enää lisää heikkoja tuloksia, koska silloin loppuu rohkeus ja sitoutuminenkin päättyy ja ongelmat sen kun vaan suurenevat tulevat suuremmiksi kuin ratkaisut. Olemme kovin kiinnostuneita kuulemaan, mitä te aiotte meille esittää. Näen, että kaikki belgialaisjäsenet tässä valiokunnassa ovat kaikki paikalla, hyvä niin mutta on täällä muitakin tärkeät poliittiset ryhmät ovat edustettuina, ja me aloitamme teidän kanssanne keskustelun, ja olkaa hyvä. Dank u wel, eh, meneer eh, de voorzitter. Kiitokset, arvoisa puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, arvoisa puheenjohtaja, kiitän siitä, että annatte minulle mahdollisuuden keskustella kanssanne Belgian ympäristöohjelmasta puheenjohtajuuskaudella täällä valiokunnassa Belgian puheenjohtajuuskaudella tai Belgia puheenjohtajamaana arvostaa paljon Euroopan parlamentin tekemää työtä. Teillä on paljon kokemusta, paljon asiantuntemusta, osaamista täällä valiokunnassa ja sitä todella arvostamme Belgiassa. Euroopan unionissa äh, tällä valiokunnalla on myöskin ollut hyvin tärkeä rooli, kun se on edistänyt ympäristöpolitiikkaa ja Belgia on hyvin tietoinen siitä, että Lissabonin jälkeen äh, tämä rooli on saanut entistä vahvemman roolin ja parlamentti eri toten ja Lissabonin sopimuksen äh, pohjaltahan on siirretty tavanomaisen lainsäädäntömenettelyyn yhteispäätösmenettelystä on tullut tavallinen lainsäädäntömenettely ja sen takia onkin tärkeää myöskin korostaa sitä, että ympäristöneuvostolla ja ympäristövaliokunnalla voi olla paljon yhteistä ja erityisesti juuri siinä mielessä, että päästäisiin hyvin yhteisiin lainsäädännöllisiin tuloksiin. Flanderin kulttuuri- ja ympäristöministerin ominaisuudessa minulla on suuri ilo olla tietysti ympäristöneuvoston puheenjohtaja puheenjohtajakaudella ja me keskustelemme todella paljon siellä juuri näistä aiheista Belgian puheenjohtajuuskaudella. Ja Euroopan unioni tietystikin on valtavien haasteiden edessä. Kaikkein suurin ongelma. 50 vuoteen tämä valtava kriisi on vaikuttanut työllisyyteen, sosiaalioloihin ja vaurauteen ja se on kovasti vaikuttanut myöskin julkisen talouteemme ja tietystikin tämä omalta osaltaan on myöskin vaikuttanut kilpailukykyymme. Se, että väestö lisääntyy ja paineet ympäristöä kasvavat, ovat jo johtaneet siihen, että meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota näihin kysymyksiin, mutta tietysti myöskin uusia taloudellisia mahtajia tulee areenalle ja meillähän on myöskin tarkoituksena siirtyä vähähiiliseen talouteen ja järjestelmään, jossa mahdollisimman tehokkaasti voitaisiin käyttää energialähteitä ja luonnonvaroja ja näiden haasteiden edessä me tarvitsemme Euroopan unionista todella johdonmukaista toimintaa, jotta voisimme tehdä nopeasti päätöksiä. Belgia puheenjohtaja maana on halunnut luoda kunnianhimoisen ohjelman ja kenties onnistumme siinä, erityisesti jos EU tekee yhdessä työtä, jotta voitaisiin todella viestittää voimakkaalla ja johdonmukaisella tavalla. Tässä luotan tukeenne. Yhdessä kanssanne haluaisin käydä lävitse nämä neljä kunnianhimoista tavoitetta Belgian puheenjohtajuuskaudella. Haluaisin aloittaa, hyvät naiset ja herrat, ympäristö, ilmastosta. Me aiomme valmistella äh, tietysti Kankunin ilmastokonferenssia ja Kööpenhaminan jälkeen. On nyt hyvin tärkeää, että Euroopan unioni pyrkii saamaan takaisin luottamuksen ja myöskin aloitteen äh, asemansa. Belgia ei jää odottelemaan sitä, että lähdetään äh, että, että jäädään seisomaan paikalle, vaan haluamme todella Gentin epävirallisessa neuvostossa saada aikaiseksi jo hyvin voimakkaan kannan. Ja kaikki jäsenvaltiot sekä komissio ovat sitä mieltä, että tarvitaan edistyksellinen lähestymistapa, koska se on kaikkein viisaata. Ja Kankunissa meidän täytyy sitten pyrkiä siihen, että voisimme tehdä päätöksiä useista aihealueista ja meidän täytyy tehdä tasapainoinen tarjous muille maille suhteessa omiin vaatimuksiimme tietystikin. Meidän täytyy löytää tasapaino toisaalta teknologisen siirron ja metsäkadon ja muiden seikkojen välillä ja on taattava myöskin parempi seurata tarkkailu- ja raportointijärjestelmä 2020-2020 paketin myötä meillä on hyvin voimakkaat puitteet ja kestävät puitteet eh, toimia ja eh, komissio on äskettäin eh, julkaissut asiakirjan siitä, kuinka tämä 2020 paketti onnistuu ja kuinka hiilen vähentämisessä voitaisiin päästä eteenpäin. Tämä on uusi elementti ja Euroopan komission ehdotukset todella ansaitsevat tulla tarkkaavaisesti tarkastelluiksi, jotta voisimme todella päästä näihin tavoitteisiin, jotka olemme itsellemme asettaneet. Hyvin tärkeät puitteet luovat tälle keskustelulle tietystikin sen, että 2050 on tavoite sille, kuinka Kööpenhaminan sopimuksen puitteissa voitaisiin vihdoin hyväksää strategiat, jotka liittyvät alhaisten päästöjen kehitykseen. Ja Espanjan puheenjohtajuuskaudella neuvosto oli, on jo päättänyt, päättänyt lokakuun lokakuussa järjestää kokouksen tästä. Ja näin ollen äh, neuvostossa täytyy löytää suuntaviivat sen osalta, että komissio voisi todella tarkastella näitä eri vaihtoehtoja ja tarpeen tullen voisi tehdä myöskin ehdotuksia. Keskustelut ympäristöneuvostossa äh, myöskin vaikuttavat varmasti Euroopan neuvoston lokakuiseen kokoukseen tässä välissä tietysti työskentelen asetuksen kanssa töitä. Kysymys on hiilidioksidi rajoituksista hyötyajoneuvoille ja me aiomme saada aikaan sopimuksen neuvostossa. Ja jos päästään sopuun Euroopan parlamentin kanssa ensimmäisen käsittelyn sovusta, niin tämä olisi todella hieno asia Belgialle puheenjohtajamaana. Sitten toinen aiheemme on biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus. Ja tehän tiedätte, että kysymys on maailmanlaajuisesta biodiversiteetin juhlavuodesta. Ja Belgia haluaisi tässä yhteydessä hyötyä tästä ajankohdasta, jotta myöskin Nagojan biodiversiteettikokouksesta voisi tulla suuri harpaus eteenpäin neuvotteluissa. Useat indikaattorit antavat ymmärtää, että emme ole vielä onnistuneet äh, biodiversiteetin osalta täysin. 15. päivä maaliskuuta ympäristöneuvosto otti kantaa kuitenkin pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä 2020 äh, EU-strategian osalta. Ja äh, sehän on myöskin hyvin selvä tämän ongelmatiikan osalta. Ja tässä todella haluaisin tältä pohjin vielä jatkaa. Me olemme pyrkineet löytämään konsensukseen ja myönteiseen tulokseen jonka pohjalta voisimme äh, lähettää äh, hyvän viestin näistä tavoitteista ja strategioistamme vuoden 2010 jälkeen ympäristöneuvostossa äh, ennen lokakuuta aiomme myöskin tuota lokakuisen kokouksen kantamme valmistella ja myöskin samanaikaisesti valmistelemme myöskin ABC-pöytäkirjaa ja Nagojassa voimme pyrkiä puhumaan yhdellä äänellä, jotta saisimme todella vahvoja tuloksia. Ympäristöneuvosto joulukuussa käsittelee tätä hyvin tärkeää aihetta ja miettii sitä, kuinka EU-biodiversiteetti toimintasuunnitelmassa pohjalta voisi viedä näitä asioita eteenpäin Nagojan, Nagojan tulosten pohjalta terveet ekosysteemit ja biodiversiteetti ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä myöskin taloutta ajatellen ne ovat hyvin tärkeitä ekosysteemeille ja ne aliarvioidaan tällä hetkellä täällä valiokunnassa. Ne olette jo useasti ottaneet huomioon tämän asian TEEB raportti ekosysteemien biodiversiteettitalouden merkityksestä on asia, joka täytyy ottaa paremmin huomioon. Ja meidän on otettava biodiversiteetti mukaan myöskin muille politiikan osa-alueille, jotta voisimme tehdä kestävämpiä valintoja ja jotta voisimme myöskin toimia sillä tavalla, että me aseta vaaraan näitä tärkeitä ekosysteemiä auttavia palveluita. Ja tähän tietysti liittyy myöskin GMO, kysymys. Komission jäsen Dalli, eilen hän kävi täällä puhumassa aloitteestaan teille ja tiedätte, että siitä on jo monasti keskusteltu viime vuosien aikana neuvostossa ja Belgia puheenjohtajakaudellaan aikoo jatkaa tämän asian käsittelyä ympäristöneuvostossa. Sitten seuraavaksi siirryn kolmanteen prioriteettialueeseen, joka on materiaalien kestävä hallinnointi. Ja varmasti olette samaa mieltä minun kanssani siitä, että taloudellisen elvytyksen myötä meidän on annettava entistä enemmän huomiota eh, talouden ja ekologian välisille rajapinnoille. Meidän täytyy löytää sellaisia instrumentteja, joiden puolelta voimme vahvistaa näitä mole, molempia politiikkoja. Toisaalta energiatehokkuutta eh, on parannettava eh, koska äh, kestävät materiaalit ja niiden hallinto on hyvin tärkeitä, mutta tämä on myöskin hyvin tärkeää Euroopan talouden kannalta, koska tällä tavalla voidaan käyttää vastuullisemmin ja kestävämmin erilaisia materiaaleja. Kyse on vaikkapa raaka-aineista tai jätteistä. Ja tässä kysymys on juuri materiaalien ja aineiden elinkaaresta ja erityisesti niiden taloudellisesta käytöstä. Meidän on pyrittävä toimimaan sillä tavalla, että meidän talousjärjestelmästämme tulee dynaamisempia ja kilpailukykyisempiä, mutta tätä emme kuitenkaan pysty tekemään kuin, muutoin kuin jos nämä aineet ja materiaalit, joista puhuin, tulevat käytetyksi kestävällä tahalla eli eri taloussuhdanneissa. Ja tämä liittyy integroituun lähestymistapaan siihen, kuinka käytetään vaikkapa raaka-ainetta tai kuinka suunnitellaan tuotteita tai kuinka äh, sitten tuotteiden jätteitä käsitellään. Joka tapauksessa tämä kestävä äh, käsittely on äh, ollut myöskin keskusteluissamme tässä Gentin epävirallisessa ympäristöministerikokouksessa ja herra Lainen, tehän olitte siellä vieraanamme ja muistatte varmasti, mitä tuolloin keskustelimme ja haluaisinkin tässä yhteydessä vielä kiittää teitä hyvin mielenkiintoisesta panoksesta näihin Gentin keskusteluihin. Ja varmastikin eh, kyse on hyvin onnistuneesta eh, ympäristöministerien epävirallisesta kokouksesta. Meillä on tarkoituksena eh, toimia sillä tavalla, että, että kestävästä materiaalien käytöstä tulisi todella yleinen konsepti ja komissio ja neuvosto ovat tekemässä erityistä aloitusta tavoitetta voimavarojen resurssien tehokasta käytöstä ja me odotamme myöskin vuodelle 2011 tiekarttaa syyskuun epävirallisessa neuvostossa. Toivon mukaan voimme hyväksyä neuvoston päätelmät, jotka sitten antavat riittävät suuntaviivat myöskin Euroopan komissiolle tätä, suunta, tätä tiekarttaa ajatellen. Sitten haluaisin puhua kahdesta aloitteesta, jotka liittyvät tuotteisiin ja jätteisiin. Ensinnäkin VEEE-direktiivi, jossa kysymys on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteistä ja niiden vähentämisestä. Ja toisaalta meillähän on myöskin ROHS-direktiivi, jossa kysymys on haitallisten aineiden rajoituksista. Ensinnäkin mm, me pyrimme pääsemään poliittiseen ratkaisuun tulokseen sopun neuvostossa ja olemme jo tarkastelleet niitä äh, tarkistuksia, joita teidän valiokuntanne on näihin kahteen ehdotukseen antanut. Ja olemme hyvin avoimia äh, sille, että mahdollisesti päästäisiin parlamentin kanssa sopuun ensimmäisessä käsittelyssä. Ja tässä yhteydessä haluaisin mainita myöskin biojäteasian äh, kestävä biojätteiden käsittely yleisemmällä tavalla ja biotisten tuotteiden tulva ja virta on asia, joka pitäisi saada toimimaan paremmin käytännössä, koska tämä liittyy myöskin tuotteiden ja aineiden elinkaarelle. Ja Belgia on aina korostanut sitä, että olisi saatava aikaiseksi biojätedirektiiviä. Viime viikolla parlamentti itse asiassa omassa päätöslauselmassaan kehotti komissiota Äh, toimimaan samalla tavalla ja Belgia puheenjohtajakaudellaan odottaa innokkaasti komission tekemiä aloitteita tältä osin. Sitten paremmat instrumentit Euroopan ympäristöpolitiikkaa varten. Neuvostossa toivoisimme antavamme komissiolle erilaisia suuntaviivoja hyvinkin monissa aiheissa. Ensinnäkin aiomme tarkastella sitä, kuinka voitaisiin paremmin soveltaa äh, eri toimia ja kuinka sitten tällä saataisiin parempaa ympäristöpolitiikkaa aikaisemmaksi. Ja tässä haluamme juuri erityisesti valmistella asioita paremmin ja saada parempaa tietoa eri poliitikojen osa-alueilla parempaa yleisluontoista raportointia, tarvitaan parempaa sääntelyä, tarvitaan myöskin, ja tarvitaan myöskin sitä, että rohkaistaan käyttämään sellaisia instrumentteja, jotka sopivat markkinoille. Ja tässä haluan kiinnittää huomionne niin sanottuun kansainväliseen ympäristöhallinnointiin. Toiseksi haluaisin myöskin tuoda esille eh, ympäristön, ympäristötoimintaohjelman, joka jatkuu aina vuoteen 2012 saakka. Tämä sitoo meidät Euroopan parlamenttiin ja uskon, että tässä varmasti tekin voitte olla hyvin hyödyllisinä eh, osallistujina tässä keskustelussa. Nämä kaksi eh, aloitetta, VEE e E ja ROS-suuntaviivat liittyvät tietysti myöskin äh, hiilidioksidikysymyksiin ja samoin myöskin biosiidiasetus on hyvin tärkeä asia, jota käsittelemme puheenjohtajuuskaudella. Meidän on äh, pyrittävä saamaan näitä asioita eteenpäin yhdessä parlamentin kanssa. Arvoisat naiset ja herrat, arvoisat edustajat, arvoisa puheenjohtaja, jotta jotta pääsisimme eteenpäin näissä tärkeissä asioissa. Pyytäisin teidän tukeanne. Kaikki edistys, äh, jota Euroopassa voimme saada aikaiseksi äh, ja äh, jota tähän mennessä on saatu aikaiseksi, on juontanut juurensa vuoropuheluun ja nämä tulevat kuusi kuukautta varmastikin ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan näitä tärkeitä haasteita, joita meillä on edessämme ja odotamme näiltä kuudelta kuukaudelta paljon. Olen aina parlamentin käytettävissä, jotta voimme yhdessä käydä keskusteluja uskon, että pääsemme hyvin tuloksiin, mutta Euroopan unionin on oltava vielä johdonmukaisempi ja energisempi neuvotteluissa, jotta päästäisiin hyvin tuloksiin, äh, koska tämä asia on jo lähtenyt hyvin liikkeelle ja todella luotan hyvään yhteistyöhön kanssanne. Kiitos. Ja, Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja tästä ohjelman esittelystä Belgian puheenjohtajakaudelle sanoitte, ympäristön suojelu on yksi keskeinen asia teidän ohjelmassanne. Tämä on mieluisaa kuultavaa meille. Myös se, että te yritätte saada sovun aikaan parlamentin ja neuvoston välillä 27 jäsenvaltion tasolla näistä tärkeistä paketeista, jotka ovat agendalla, elektroniikka-asetus, sitten kevyet hyötyajoneuvot ja biosiidiasetus, se olisi tietenkin hyvä juttu, jos tämä onnistuisi tämän vuoden loppuun mennessä saada valmiiksi. Olen kuullut myös, että ministerit eilen vielä puhuivat Kankunista ja strategiasta siellä ja myös taktiikasta EU-tasolla. Se on, se on aina, se liittyy tietenkin myös siihen, mitä me teemme ja mitä muut tekevät, ne niin ehdollistavat toisiaan. Tästä asiasta on keskusteltu. Euroopalla on omat e, etunsa päästä vähähiiliseen energiaan, eikä pitäisi niin paljon katsoa, mitä muut tekevät, vaan että meidän pitäisi päästä eteenpäin omienkin etujemme mukaisesti. Mitä taas kestävään materiaalin hallintaan tulee, niin nyhän tässä V-direktiivissä meillä on mahdollista päästä sanoista tekoihin, koska se on vallan verraton esimerkki siitä, miten materiaaleja saadaan äh, kierrätykseen ja miten nämä kaikki laitteet kerätään ja sitten vielä sen jälkeen saadaan vielä hyötykäyttöön. No, täällä on useitakin äh, puheenvuoropyyntöjä. An, aloitamme. Käymme ensin koordinaattorit läpi ja Richard Seiber ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että alueministeri on puheenjohtajana itse tulen Tirolista ja tämä alueiden malli on syvän juurtunut meille ja yhteistyö Flaamien kanssa on erinomaista ja siksi on iloinen siitä, että te nyt olette tämän tärkeän äh, ryhmän puheenjohtajana. Minua Kuitenkin hämmästytti se, että aloititte ympäristöministerinä puhua aluksi rahoituskriisistä. Tulkitsen sen niin, että jotenkin olitte kiinni vanhassa mallissa, että ympäristöpolitiikka aina liittyy kustannuksia ja että siinä mielessä se estäisi taloudellista kehitystä. Ettekö tekin usko, että edistyksellinen ympäristöpolitiikka juuri on avain sille, että Eurooppa edelleen säilyy kilpailukykyisenä? usein, että ympäristöpolitiikka jättäisi meidät jotenkin jälkijunaan on väärä ajattelutapa. Ja kysyisin vielä kerran, ymmärsinkö teitä nyt oikein vai väärin? Minusta hyvällä ympäristöpolitiikalla me voimme olla hyvin menestyksekkäitä maailmanlaajuisesti, koska se osoittaa, että resursseja tehokkaammin käyttävät maat ovat juuri niitä, jotka myös taloudellisesti ovat kaikkein menestyksekkäimpiä. Ja siksi meidän pitää asettaa tässä nyt suunta oikeaksi. Toinen ongelma on sitten se, että kun me olemme tulemme alueilta, se, että toimeenpano on erilaista Euroopassa. Te puhuitte siitä lyhyesti. me voimme todeta juuri, kun ajattelemme esimerkiksi lintujen suojeludirektiiviä tai Habitat-direktiiviä, että on maita, alueita, jotka ovat hyvin eri tavoin toteuttaneet toimeenpanoa, mikä johtaa myöskin levottomuuteen tietyissä maissa, mitä tulee juuri näihin malleihin – Miten aikooko Belgia nyt tässä toimia komission suuntaan niin, että saadaan yhtenäisempiä standardeja, ei suinkaan standardien alentamista, vaan yleistä korotusta, jotta ei tulla siihen tilanteeseen, että tietyillä alueilla pannaan näitä ohjelmia tiukasti toimeen ja toisaalta taas niistä ei juurikaan huolehdita. Mitä tulee sitten Cancuniin, joka juuri mainittiin? Miten näette lupauksen siitä, että unioni tästä, mitä tulee tähän nopeaan fast track-rahoitukseen – onhan luvattu tällaista rahoitusta, te puhuitte rahoituskriisistä. Näettekö mahdollisuuksia sille, että tätä edelleenkin laajennettaisiin ennen kaikkea niitä velvollisuuksia, joihin unioni on ryhtynyt? Ja lopuksi vielä viittaisin siihen, että me nyt odotamme ennen kaikkea sitä, että komissio viimekin veden osalta tekisi uuden juomavesidirektiivin. Vaihtavasti komissio antoi lupauksen jo vuosi sitten, eikä vieläkään ole tapahtunut mitään. Me tuletteko te meidän kanssamme yhdessä ajamaan sitä, että komissio täyttää lupauksensa ja esittää lopullisesti tämän uuden lain? Envin vesipaavi, hänen oli pakko esittää tämä kysymys. Flamin, äh, Flanderin äh, televisio on filmannut, nyt te olette seuraavan kollegan tiellä. Linda McEwen, ole hyvä. Um, thank you, thank you, minister. Kiitoksia ministeri siitä, että tulitte kertomaan meille puheenjohtajakauteni prioriteetista, jotka ovat mainioita prioriteetteja, tärkeitä prioriteetteja, kun ajatellaan kansainvälistä agendaa lähemmän puolen vuoden aikana. Aloitan ilmastonmuutoksella. Sanoitte ilmeisesti, että Kankunin jälkeen tämä alkaa. Mutta kun Kööpenhaminassa puhuttiin, äh, kun puhuimme amerikkalaisten kollegoiden kanssa, niin totesimme, että, että toimet sanovat enemmän kuin sanat. Ja jos EU-ssa puhumme tavoitteista koko ajan, niin aprikoiva vaan, että ajatteleeko, aikooko puheenjohtajavaltio tehdä jotakin työtä ennen Kankunia, vai aikooko puheenjohtaja katsoa, miten jäsenvaltiot toteuttavat ilmastonmuutospakettia ja mitä se vaikuttaa, miten se vaikuttaa. Ja seuraako komissio täytäntöpanoa, jotta jäsenvaltiot todellakin tekevät työnsä. Sitten äh, luonnon monimuotoisuus, meillä on tavoite, mutta kuinka usein ympäristöministeriöt ovat kysyneet toisiltaan, no nyt me olemme kaksi vuotta jäljellä, jäljessä tässä uusiutuvien energialähteiden osalta, missä me olemme, mihin ollaan menossa, mitä on muuttunut, mitkä ovat, mitä suuret yhtiöt tekevät, onko yhteistyötä Euroopan tasolla, jossa sanotaan, että hyvä juttu, että me tehtiin kaksi vuotta sitten, vai sanotaan Kankunissa sitten, että, että, että, että, että mitä autoteollisuus kertoo maailmassa – että saadaan autojen päästöjä vähennettyä ja sitten siellä suunnitellaan sähköautoja. Keskustellaanko tämä tyyppistä asioista ympäristöneuvostossa ja miten lainsäädäntöä pannaan täytäntöön? Niin sitten kun menee kankalla jotain, ettei vain puhuta 23 prosentin tavoitteista niin poispäin, vaan voidaan sanoa, että mitä me olemme tehneet ja mitä me aiomme tehdä. Nämä ovat hyödyllisiä harjoituksia sen selvittämisessä, että miten pitkälle me olemme päässeet ja elämme me saavitaan aikaan niin sitten meidän pitäisi puhua myös tästä. Kun Cancuni menee. Sitten toinen kysymys. Lähimmät kolme kuukautta komissio käy läpi tätä benchmarkingia, joka sitten painottaa näitä kauppajärjestelmiä. Tärkeää on, että meillä on kansalliset asiantuntijat, olemme ymmärtäneet, että on paljon paineita olla suurpiirteinen tässä benchmarkin osastolla, mutta silloin omat vaaransa myös hiilen hinnan suhteen. Ja miten puheenjohtajavaltio näkee tämän asian? Aiotteko te neuvostossa keskustella benchmarkin asiasta kokouksissanne? Kiitoksia. Pas ekut. Ik nu praten, omdat dat nu... Puhua äidinkieltäni saksaa, anteeksi, hollantia. Ja tietysti täällähän voi aina puhua hollantia yleensäkin, mutta nyt kun meillä on ministeri, niin mielelläni puhun hollantia. Minä haluaisin tarttua kahteen asiaan. Te puhuitte prioriteeteista, mutta se ei kuitenkin aika yleiseksi ja siksi haluaisin hiukan konkreettisempaa Kankuunista ensinnäkin ilmasto. Te ilmoititte, että EU-ssa haluttaisiin saavuttaa kannan äh, ilmastokysymyksessä saman aikaan muuta sitä, että haluat olla konkreettisempi. Nyt on kysymys aikataulusta. Nyt sanoisin, että mehän pääsimme yksimielisyyteen vasta päiväinen Kööpenhaminen ja mitä rahoihin tulee ja muissa konferensseissa vasta äh, olemme päästä aika myöhässä vaiheessa sopimuksiin, joten huippukokous on lokakuun puolivärissä, ei jos silloin jo saataisiin lyötyä lukon kantaa Cancuniin mennessä, niin sen pitäisi olla esityslaisin siis tämä rahoituksesta kysymys 30 prosenttia, niin pitäisi olla esimerkiksi täysin selviä, jotta meillä todella olisi kuukausi aikaa kansainvälisesti vieläkin voin saada aikaan tuloksia. Minusta se olisi hyvä asia. Mitä tulee sitten kestävään raaka-aineiden käyttöön, se on hyvin tärkeä kysymys olette puhuneet siitä, miten pyritään ehdottomasti irrot, tapahtumaan tällaista irroittamista. Me tarvitsemme sitä ehdottomasti ja sitä, että käytetään raaka-aineita vähemmän. Mielestäni tämä on hiukan liian passiivista. Te puhuitte siitä, että 2011 tulisi tällainen komission tiekartta, mutta jo nyt voitaisiin toteuttaa konkreettisia askelia. Mitä tulee sitten biojätteisiin? Niin tällä hetkellähän Euroopassa – edistetään jätteiden polttamista, mikä on kaikkein tehottominta. Ja kuitenkin samana kolmassa uusiutuvien energialähteiden direktiivi, mutta harjoitetaan myllyn jätteiden polttamista. Meidän pitäisi nyt saada aikaan hierarkinen järjestys sille, miten jätteitä käsitellään. Ja tämä voitaisiin hoitaa direktiivissä, jossa käsitellään biojätteitä. Olen siis jännittynyt sen suhteen, mitä komissio tulee tuottamaan, mutta ennen kaikkea me kiinnostaa se, mitä te aiotte esittää. Ja sitten vielä raaka-aineiden kestävä käyttö. Siinä on tietysti kysymys myös eh, hinnoista, ympäristökustannuksista. Ja komissio on työstämässä uudestaan direktiiviä, joka koskee energian verotusta. Ja minä haluaisin tietää, aiotteko edetä asiassa pikaisesti niin, että emme enää maksa volyymista, vaan energiasta ja liikkuvuuskustannuksista. Nämä ovat nyt olla konkreettisia kysymyksiä olette ollut aika epämääräinen, mutta siitä ei ole mitään hyötyä. Me olimme odottamaan muutama jotakin tiekarttoja, ja se olisi vahinko. Kiitos edustaja Alankomaista. Voi puhua uh, hollantia, eikä välttämättä flaamia. Äidin kieli kuuluu tähän näin. Hieno juttu. Anna Rosba. Tak formand. Altså, jeg kan jo faktisk, jeg er mægtig enig med, med to af mine kollegaer. Kiitos puheenjohtaja olen samalla tavalla kiinnostunut kuin kollegani sosiaalidemokraateista ja edellinen puhuja. Olen samaa mieltä heidän kanssani. Robert McCavan. Tässä puuttuu käytännön toimia. Meillä on direk- hyviä direktiivejä toisessa perään ja tavoitteet ovat sinänsä kohdalla, mutta mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu käytännön tulosten talous? On, ei ole kovinkaan mielekästä tuottaa jatkuvasti paperia, paperia kulutetaan. Kirjoitamme vaan ihan äh, enemmän ja enemmän, mitä ei tapahdu. Äh, tulee vasta, jossa valitettavasti jätteet edelleen poltetaan. Olisi mukava päästä kolmanteen sukupolveen tässä teknologiassa. Se, mitä tutkijat sanovat, että yksinkertaisesti kaikki resurssit voitaisiin, ne täytyisi käyttää uudelleen jotka ovat muuten jätteitä, koska muussa tapauksessa vielä ei kohta ole resursseja. Ja se, mitä meidän täytyisi pikaisesti tehdä, on se, että muovijätteet, joita tulee yhä enemmän, joita löytyy joka paikasta. Olen puhunut tästä komissarin kanssa, mutta tähän mennessä ei juurikaan ole tehty mitään tässä suhteessa. Kiitos. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, kiitokset tästä alustuksesta ja tervetuloa tänne valiokuntaan. Tiedätte, kuten mekin, että Eurooppa kauppa on parlamentin mielestä ympäristöedistyksen moottori. Ehkäpä vähemmän Kööpenhaminan jälkeen, näin on hyvä myöntää. Jotkut jäsenvaltiot eivät olleet kovin innokkaita eri tavalla kuin menneisyydessä. Ja samanaikaisesti ei voida myöskään unohtaa sitä tässä, että taloustilanne on vaikea, meidän täytyy olla realistisia, mutta toisaalta olen aivan samaa mieltä herra Severin kanssa. Me emme voi kuitenkaan lähteä tinkimään kunnianhimoisesta tavoitteista, me emmekä pyrkikään myöskään unohtamaan sitoumuksiamme Kankunissa eikä Nagojassakaan. Biodiversiteetti on valtava haaste, sanoitte näin. Olen iloinen, että se on osa prioriteetti äh, aloitanne, äh, samoin myöskin äh, materiaalien kestävä käyttö Göteborissa, Riossa, 2006 meillä on ollut biodiversiteetti toimenpideohjelma ja myöskin neuvosto lausui asiasta marraskuussa, niin että konkreettisesti, ähm, mitä tästä mahtaa nyt oikein jäädä käteen, ja kuinka, komis, kuinka äh, Belgia puheenjohtajakaudella nyt takaa sen, että biodiversiteetin osalta todella otetaan huomioon myöskin äh, raaka-aineet ja mitä konkreettisia edistysaskeleita ehdotatte, äh, jotta Belgian puheenjohtajakaudella veisi tätä asiaa eteenpäin ja oletteko valmis myöskin äh, laittamaan nämä äh, asiat ja nämä sitoumukset kirjallisesti Belgian puheenjohtajuuskauden päätelmiin joulukuussa, ja koska tietysti Nagojassa tästä asiasta myöskin puhutaan, niin kuinka aiotte ottaa huomioon myöskin ABS-pöytäkirjan ja sen tavoitteet. Ja ihan vihoviimeinen kysymys vielä. Täällä valiokunnassa on puhuttu aika paljonkin tässä viime aikoina GMOista ja minun maani, näin luin, aikoo komission tekstiä tutkia ja haluaisin vielä kuulla lisää tästä aiheesta. Merci beaucoup. Kiitoksia. Kathleen van Brandt. Dank u voorzitter. Ik eh, spreek meestal in... Kiitos puheenjohtaja. Minähän yleensä puhun äidinkieltäni, mutta tänään tietysti erityisen suurella nautinnolla. Niin, minäkin haluaisin puhua kahdesta prioriteetista. Kuten monet kollegat, minuakin ilmasto on lähellä. Ja toinen hiukan yllättävä aihe on tämä raaka-aineiden käyttö. Andere collega's hebben gezegd, zou ik je twee dingen willen zeggen. Niin, ilmaston osalta haluaisin sanoa, että minulla on kaksi asiaa, jotka haluaisin esittää teille kysymyksinä. Ensinnäkin tavoitteet. Kysymyshän on Euroopan unionin tarjouksista ajattelen tätä 30 prosenttia. En voi sanoa, että olisin tässä teidän kanssanne yhtä mieltä. Minulla on eri näkemys asiasta. Olen oikeastaan sitä mieltä, että puheenjohtajan valtion tulisi pyrkiä saman aikaan yksimielisyyttä neuvoston sisällä, mutta aika ajoin sen täytyy myös pystyä toimimaan kunnianhimoisemmin. Tiedän, että aina se ei ole mahdollista. Neuvostossa etenkään viedä tätä lävitse. Parlamentissakaan ei ole helppoa toteuttaa asioita, kun jäsenvaltioita on 27, mutta on tärkeää, että neuvoston puheenjohtaja aika ajoin on hyvin kunnianhimoinen. Ja toiseksi sitten puhuitte siitä, että ajatellen tuloksia, niin täytyisi tarkastella omaa politiikkaa. Komissiossa on käynnissä keskusteluja. Tiedän, että tämä välttämättä nyt ei kosketa teidän neuvostoanne, mutta ympäristöministeriön neuvosto on vaikuttaa muihin neuvostoihin. Ja tällä hetkellä komissiossa on esillä kysymys siitä, aiotaanko edelleenkin tukea eh, hiilen tuotantoa. Ja tämä on kysymys, joka liittyy siihen, miten nähdään tulevaisuuden energia, miksi. Ja jos ajattelemme tulevaisuutta, silloin ei pitäisi enää olla sijaa kivihiilen tuotannolle, eikä sille, että kivihiiltä käytetään energian tuottamiseen. Haluaisin nyt selkeän viestin ympäristöministeriön neuvostolta ja tietysti jäsenvaltioidenkin tasolla ja Euroopan tasolla – täytyy käyttää varoja eri tavoin. Kysymys on kokonaisuudessaan 30 miljardista eurosta, jotka ennen kaikkea ovat jäsenvaltioiden tukea, mutta niitä voidaan käyttää myös uusiutuvien energialähteiden hyväksi. Ja silloinhan meidän tavoitteemme on toteutettavissa. Sitten vielä raaka-aineiden kestävä käyttö, se semmoista hyvä asia. Minä itsekin olen kirjoittanut tekstejä tästä aiheesta. Minusta se on hyvin tulevaisuuteen suuntaava äh, kysymys. Minusta on hyvä, että Belgia aikoo ottaa sen nyt etualalle. Ja te olette maininnut tähän liittyvät aloitteet, direktiivit, jotka koskevat tätä asiaa. Ja myös esittelijänä tänä aamuna minä puhuin tästä samasta asiasta. Kysymys on siitä, että on eri suuntia. Sanoitte sen. Tässä miksi viitataan nimenomaan äh, maatiloihin, mutta niin kuin sanottu, me tulemme käymään asiasta ensimmäisen käsittelyn ja uskon, että voimme olla menestyskätä tässä asiassa pelkään puheenjohtajakauden aikana, mutta silloin todellakin täytyy toimia asiassa hyvin. Ehkä meillä on mahdollisuuksia saada enemmistö kummankin direktiivin taakse, V ja Ossa. Mutta tarvitaan tiettyä avausta eh, neuvoston suunnalta. Kysymys on ennen kaikkea sähköisistä elektronisista jätteistä, joilla täytyy olla hyvin laaja vaikutusalue soveltamisala. Ja keskustelussa kummastakin direktiivistä, mitä henkilökohtaisesti olen nähnyt pettymyksenä, on, on se, että miksi aurinkopaneelit otettaisiin mukaan tähän soveltamisalaan, olin sen puolesta, mutta itse asiassa ne eivät kuulu tähän soveltamisalaan. Joten olisi hyvä, jos neuvosto tässä ottaisi kannan, joka koskisi myöskin aurinkopaneeleita, joka olisi enemmän kestävyyden suuntaan menossa tai ennen kaikkea siihen, miten käsitellään vaarallisia aineita. Bedankt. Kiitoksia. Sitten ennen kuin vastaatte, meillä on vielä Beat Stas. Saadaan sitten flaamit ja velkialaiset tässä lähes kaikki läpikäytyä. Niin, minä vielä. Sitten tämä flaamilainen kyselytunti on saatu päätöksen. Tervetuloa, rouva ministeri, ja kiitoksia teidän puheestanne. Haluaisin puuttua ensimmäiseen aiheeseen, nimittäin ilmastoon. Tässä on pari asioita, että ette maininnut mitään biopolttoaineet. Tehän tiedätte, että, että asiasta käydään paljon keskustelua. Se on aika kuumakin peruna. Se johtaa lisääntyneeseen maankäyttöön 5,4 miljoonaa hehtaaria, joka on Tanskan kokoinen alue. Ja komissio on nyt julkistanut puitteet kestä, biopolttoaineiden kestävän kehityksen sertifioinnille, mutta tässä on ongelmana se, että tämä kriteeri epäsuoran maankäytön osalta sitä ei oteta huomioon, koska se on kuitenkin suuri ongelma. On tässä syntyy samankaltainen ongelma, kun puhutaan kestävyyskriteereistä biomassan osalta. Ja tässä kysymys teille, rouva ministeri. Mitä te teette neuvostossa? Oletteko tietoinen tästä ongelmasta? Aiotteko ottaa tämän asian esille esityslistalle? Voitteko te huolehtia siitä, että ongelmat, jotka liittyvät epäsuoraan maankäyttöön biopolttoaineiden kohdalla, otetaan myös huomioon keskusteluissa. Tämä koskee myös kestävyyskriteerejä biomassan osalta. Siinäkin meillä on suuri ongelma myös hiilidioksidipäästöjen osalta. Ja tässä tämä merkitsee aika huonoja lähtökohtia ilmastotavoitteille. No, siinä oli paljon kysymyksiä, jotka, joita voitte päästä vastaamaan. Nyt otan, jos haluaa joku vielä pyytää puheenvuoroa, ei oteta sitten enää vasta, otetaan vielä, joo tämä on, kaikki nimet ovat ylhäällä, siinä on sitten viimeinen. On myös nimi täällä, kaikki nimet ovat täällä. Toinen kierros alkaa sitten, kun te olette vastannut. Eh, eh. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset eh, kaikille näistä monista kysymyksistä ja siitä kiinnostuksesta, jota osoitatte näihin eh, puheenjohtajakauden tavoitteisiin ja prioriteetteihin. Tässä tehtiin paljon mielenkiintoisia ehdotuksia, mm, pani mene merkille. Jos sopii, niin yritän niputtaa tietyt kysymykset eh, eri osa-alueiden mukaan yhteen. Aloitan ympäristöstä. Tässä olikin monia kysymyksiä, joita aivan oikein esitettiin, koska todellakin yksi, tämä on yksi keskeisimmistä haasteista tämän vuoden loppuun mennessä. Ehkä hiukan haluaisin nyansseja luoda tähän Kööpenhaminan äh, tapahtumaan. Äh, siellä odotettiin paljon ja kuitenkin jotakin tapahtuikin ja uskon, että meidän pitäisi nyt lähteä uudelleen äh, luomaan dynamiikkaa menemään pitemmälle. Tämä on hyvin konkreettinen tämä haaste, joka meillä on Kankunissa, kuinka päästäisiin sopimukseen sektorikohtaisista kysymyksistä. Ja uskon, että meidän on oltava hyvin tarkkaavaisia, koska tämä on suuri haaste EUlle. Meidän täytyy olla moottorina ja aloitteen tekijänä näissä hyvin kunnianhimoisissa tavoitteissa. Ja meitä ei saa päästä, siis ei meitä voi syyttää tämän prosessin epäonnistumisesta. Näin ei saa käydä, että meitä aletaan syyttämään, vaan meidän täytyy edelleen olla kunnianhimoisia ja toisaalta myöskin äh, valvoa, ettei meitä lähdetä sormella osoittelemaan ja syyttelemään neuvotteluiden epäonnistumisesta. Ja toivon mukaan äh, näin ei käy, koska näin Kööpenhaminassa kävi. Siellä meitä syytettiin siitä, ettemme päässeet odotettuihin tuloksiin. Tuossa äsken sanoin ja puhuin niistä kohdista, joissa haluan päästä sopuun vaikkapa metsäkato ja teknologian siirto ja myöskin hiilimarkkinoiden parempi toiminta. Myöskin Fast Trackista on puhuttu rahoituksesta – kuinka asiat voidaan toteuttaa konkreettisesti. Te tiedätte, että meillä on 2,4 miljoonaa eh, neuvoston lupamaa rahaa ja tämä on jo Ecofinin eh, raportissa tullut eh, konkreettisesti esille, niin että asiat ovat tältä osin kunnossa, mutta tietysti samaa koskee myöskin ehtoja tämän rahoituksen saamiseksi. Ja tässä äh, olemme hyvin selväsanaisia. Kyse on ainoasta tavasta, jolla voidaan äh, vielä palauttaa luottamus. Sitten äh, kysymys, olemmeko riittävän ammat, kunnianhimoisia sataprosenttisesti, onko tässä riittävästi ähm, lihaluiden ympärillä. Minä tuossa sanoin äsken, että meillä on kanta, joka on väliaikainen Euroopan unionissa, siis 20, on olosuhteissa 30, jos muut jäsenvaltiot sitten vielä lähtevät, jos muut valtiot vielä lähtevät samantyyppisiin ponnisteluihin. Ja komission tiedonannossa todetaan, että olisi mielenkiintoista siirtyä 30 prosentista tähän 30 prosenttiin ilman äh, mitään ehtoja ja keskustelimme tästä asiasta neuvostossa sitten lokakuussa, jotta nähtäisiin, äh, mitä neuvosto äh, voisi esittää suvuksi Euroopan unionissa koska kaikkien tietysti pitäisi voittaa näiden toimenpiteiden myötä. Ja näinhän komission tiedonannossakin todetaan. Sitten Katsotaan, en vaan unohtanut mitään, mutta siirrytään kuitenkin nyt biodiversiteettiin. Tämä on myöskin hyvin tärkeä prioriteettialue syksyä ajatellen, lokakuuta ajatellen. Nyt jo valmistelemme lokakuun kokousta. Olemme todella sitoutuneita. Meillä on selkeät tavoitteet puitteet sä varten käydään vielä keskusteluja Montrealissa ja toivon mukaan tästä tulee hyvä tulos ja pohja, jolle me voimme sitten perustaa näkemyksemme, mutta tietystikin vielä Montrealissa kaikki on auki, emmekä voi oikeastaan tästä sanoa sen enempää. Sitten rahoituksesta on myöskin hyvä puhua. Tämä aihe varmasti tulee myöskin esille aivan varmasti, mutta meidän täytyy tämä asia käsitellä kuitenkin. Ja neuvostossa tietysti lokakuussa asia käsitellään ympäristöneuvoston puitteissa. Tämä tulee olemaan siis esityslistalla biodiversiteetin osalta yleinen kanta. Päätetään 15, tai siitä päätettiin 15. päivän maaliskuuta, mutta tätä täydennetään vielä Montrealin päätelmien pohjalta. Sitten muut kysymykset, kuinka voimme integroida biodiversiteetin muihin politiikkalokkoihin. No, tämäkin on haaste, joka odottaa meitä. Ja ajattelen tässä erityisesti maatalouspolitiikkaa, jonka puitteissa myöskin biodiversiteettiä täytyisi miettiä samoin kalataloutta. Ja tässä esitettiin myöskin kysymyksiä benchmarkingista, vertailuanalyysistä. Rova McAven taisi tämän kysymyksen esittää. Tällä hetkellä tästä keskustellaan komissiossa, jos oikein olen ymmärtänyt. Eikä eh, sitä ole vielä eh, tarkoitus esitellä neuvostossa. Sitten juomavesi. Tämä on osa puheenjohtaja Trion tavoitteita. Me todella pidämme tätä hyvin tärkeänä, odotamme tältä paljon kolme puheenjohtaja maan äh, yhteistyön pohjalta. Aiomme siis pyrkiä äh, syventämään tätä aihetta. Sitten vielä tässä oli muitakin kysymyksiä Ähm, Van Brempiltä ja Eichhautilta, ähm, mitä konkreettisesti tarkoitetaan ähm, aineiden, materiaalien, raaka-aineiden kestävällä äh, käytöllä, hallinnoidilla, aiommeko esitellä jotakin asiakirjan tiekarttaa. No tästä on käyty keskustelua juuri tuossa epävirallisessa neuvostossa ja odotamme nyt sitten konkreettisia toimia. Minä ehdotan, että tehtäisiin lyhyt lyhennelmä, tiivistelmä, joka voisi olla käytössänne ja olenkin tehnyt tällaisen tiivistelmän. Me puhumme myöskin ekosuunnittelu direktiivistä sekä laittomista jätteiden maahantuonneista, samoin myöskin keskustelimme markkinapohjaisista tuotteista, välineistä, välineistä jotka vievät työtaakan ähm, tai syytävät taakkaa sen mukaan, ähm, mikä ympäristön jälki näistä ja, ja samoin myöskin äh, ähm, sähköiset kysymykset, sähkölaitekysymykset tulivat myöskin esille ja tässä yhteydessä mietittiin sertifioinnin mahdollisuutta. Tämä on myöskin mielenkiintoinen. Samoin myöskin kierrätyskysymykset liittyvät tähän sama kaikin puolin, mitä tulee muihinkin asioihin. Me pyrimme mahdollisuuksien mukaan viemään eteenpäin tähän liittyviä seikkoja, mutta uskon, että sitten joulukuun päätelmissä kaikki on mustaan valkoisella, joten näette, mitä konkreettisia tuloksia olemme saaneet takaisesti, koska tämä on aivan ensimmäinen kerta, kun tästä keskustellaan Eurooppa-tasolla. Sitten biomassa ja biopolttoaineet. Herra Stassin kysymys Tämä on myös lokakuun esityslistalla neuvostossa. Ja tietystikin kestävyyskriteerit ovat hyvin tärkeitä. Erityisesti ympäristön näkökulmista käsin ja meidän täytyy tätä asiaa tarkastella ympäristöneuvostossa. Ja tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä elementeistä, varsinkin kun kyse on kestävistä materiaaleista, ympäristöstä, kaiken kaikkiaan ja biomassa on keskustelussa kyllä mukana. Arvoisat naiset ja herrat, toivon mukaan vastasi kaikkiin kysymyksiin ja toivot, jos näin ei ole, niin esittäkää kysymys uudelleen. Ja myöskin voimme sitten kenties palata näihin sekoihin myöhemmin. Kiitoksia näistä vastauksista. Lisää kysymyksiä on tulossa. Toinen kierros. Margaret Auken. Ja, tack formen, och tack. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ympäristöministeri Minäkin haluan jatkaa äidinkielelläni. Kun me puhumme näistä vähän harvemmin puhutuista kielistä, niin haluaisin tehdä kysymyksen budjetista, joka tarkemmin olemme kuulleet nyt tällaisen klassisen viittauksen Belgian puheenjohtajavaltiolta, että halutaan kiinnittää huomiota ympäristöön, pitää saada parempia välineitä. Sehän ei kuitenkaan ole mahdollista, jos se oli enemmän varoja tähän tarkoitukseen. Täytyy osoittaa enemmän rahoitusta, parempaa rahoitusta ympäristöön. Budjetin uudistuksessa meillä on ainutkertainen tilanne. Meillä on vain se mahdollisuus itse asiassa, tällainen mahdollisuus vain kerran kymmenessä vuodessa. Meidän kysymykseni kuuluisikin, miten Belgia puheenjohtajavaltiona aikoo turvata sen, että enemmän varoja otetaan keskustelun kohteeksi budjetissa niin, että kun tiedonanto syyskuussa tulee, me saamme tietää sen, että tämä on otettu vakavasti, koska muutenhan kaikki nämä ehdotukset, jotka on mainittu, niistä ei tule mitään, mitä voitaisiin toteuttaa, emmekä saa mitään rahoitettua, jos emme saa lisää rahoja. Dankeschön. Kiitos. Jose Manuel Fernandez. Excusez-moi, mais j'étais encore dans la traduction. Äh, anteeksi, kuuntelin vielä tulkkausta tuossa. Signora Presidente, Eh, congratular com... Kiitos puheenjohtaja, rouva ministeri. Onnittelut tästä kunnianhimosta teidän puheenjohtajakautinen ohjelmaa silmä pitäen. Kiitän siitä, mitä sanoitte tehokkuudesta ja kestävästä kehityksestä. Mutta sitä tarvitaan erityisesti tekojen tasolla, ei pelkästään ohjelmissa. Toivon, että nykyinen äh, finanssikriisi on syy ja peruste sille, että todellakin pyritään eteenpäin kohti kierrätysyhteiskuntaa. Sillä meidän täytyy olla tässäkin tarkkana. Minä olen, olin esittelijänä biojätteiden kohdalla ja se hyväksyttiin huomattavalla enemmistöllä. Olen kovin iloinen voidessani sanoa, että että olen voinut todeta, että komissio on tekemässä direktiiviehdotusta tähän, tässä yhteydessä, mutta odotan Belgialta puheenjohtajamaana myös konkreettista kunnianhimoa. Eihän voi olla niin, että nyt vain odottelemme, kunnes komissio jotakin paperille saattaa. Kyllä meidän täytyy luoda painetta komission suuntaan. Komissio käy sellaista ristiriitaista keskustelua. Yhtäältä se sanoo, että no kyllä, meillä on lainsäädäntöä, ja toisaalta komissaari sanoi, että, että edelleenkin tarvitsemme lisää ää, säädöksiä esimerkiksi kompostin osalta. Tässä on aika, tämä on aika ristiriitaista puhetta. Varmastikin saatte Euroopan parlamentin tuen päästäksenne eteenpäin jotta voitaisiin yksinkertaistaa sitä, mitä nyt on olemassa tällä hetkellä. Ne, meillä on lainsäädäntöä eri direktiiveissä, mutta se, mitä me tarvitsemme, on oikeudellista varmuutta, turvallisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yksi ainoa direktiivi, se on se, mitä me tarvitsemme. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, mutta samanaikaisesti realistisia. Siksi me katsomme, että että pakollinen erillinen jätteiden keräily on välttämätöntä. Tämän täytyy olla taloudellista ja ympäristömyötäistä. No, joskushan on sellainen tilanne, että laaditaan strategioita, konkreettisia strategioita, mutta minusta meidän täytyy siirtyä kierrätys yhteiskunnan, kierrättävän yhteiskunnan suuntaan. Meillä on ilmasto-ongelma, meidän täytyy taistella ilmastonmuutosta vastaan ja luonnon monimuotoisuudessa on päästy eteenpäin. Kompostointi on tärkeä osa, on tärkeää päästä siinäkin eteenpäin, jotta maaperän heikkeneminen saadaan pysäytettyä tällä saralla on oikeastaan vain myönteisiä asioita, joiden pitäisi viedä meitä eteenpäin kohti kunnianhimoisia tavoitteita, ja, jotta saataisiin tältä osalta, osalta lainsäädäntöä. Että voitte luottaa meidän tukeemme. Sitten Santines. Kiitos, rouva ministeri ja puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että teillä on kaksi toimivaltaa, jotka harvoin ovat kohdattavissa yhdessä, nimittäin ympäristö ja kulttuuri. Ja uskoakseni teillä on suuri mahdollisuus tehdä jotakin erilaista, eikä toistaa niitä samoja tavoitteita ja periaatteita, joita me eurooppalaiset olemme niin usein sen sanoneet, mutta jotka eivät useinkaan toteudu. Minua kiinno, olin, olin myös siitä, koska olen kiinnostunut kulttuurista ja ympäristöstä, ja koska olen paljon kiinnostunut myöskin kestävästä kehityksestä, että puhumme raaka-aineista, koska on yhteiskunnan sektori, joka on eräs tärkeimmistä asioista, joka on edessämme, joka liittyy rakentamiseen – Rakenteen säilyttäminen ja saman aikaan myöskin historiallisen perinnön säilyttäminen on hyvin tärkeää. Tuleva rakentuminen tulee koskettamaan valtaisia eurooppalaisia alueita. Me kaikki tiedämme, mitä tapahtuu rakennusjätteille, kun tuhotaan vanhoja rakennuksia – mutta on täysin selvää, että ratkaisu, joka Euroopalla on, on raaka-aineiden säilyttämiselle, on se, että pyritään säilyttämään historiallista arkkitehtuuria, koska on valtavasti sitä, että me hukkaamme äh, rakennusaineita Euroopassa. Se on tärkeää, että tartutte asiaan sadan aloite, jolla, joka voi jatkoa Suomen puheenjohtajakausien aikana. On selvityksiä, lukuja, joka on tehty miksi Princetonissa ja selvityksiä Itävallassa ja muissa maissa, jonka mukaan säilyttäminen, rakennusrestaurointi tuo 20 prosenttia lisää työpaikkoja, siis joten 25 prosenttia lisää työpaikkoja enemmän kuin uusi rakennusten luominen, eikä arkkitehtuuri sitä ei välttämättä ole tehty niin, toista huomioon uusiutuvia, energi- uusiutuvia energialähteitä, joten perintö on sellaista, joka luo arvokasta työpaikkaa, arvokasta työpaikkoja ja sitä on yksi Brysseliä. Paikalliset yritykset hyötyvät tästä ja minusta tämä puheenjohtaja valtio voisi tehdä ensimmäisen lähestymisen tätä asiaa kohti, joka saisi minun täyden tukeni, jos saataisiin aloite, aloite, joka voisi jatkua tulevien puheenjohtajakausien aikana. Das liegt der Kollegin sehr am Herzen. Mä lähellä tämän, tämän äh, kollegan sydäntä ympäristö- ja rakennuskulttuuri Vittorio Prodi. Grazie, non parlerò uh, fiammingo. Kiitokset. Ja minä en aio puhua flaamia nyt. Haluaisin kiittää rouva ministeriä, koska on hyvin tärkeää, että hän on täällä. Minun mielestäni Jos neuvottelut ovat vähän jumissa, niin se johtuu siitä, että ei ole saatu poliittista vastausta Balin julkilausumaan äh, äh, eritetyn äh, yhteisen vastuun osalta. Ja koska tätä vastausta ei ole annettu, niin uskon, että myöskään ei voida ajatella, että saisimme kokonaislaatuista konsensustakaan, koska sitähän me juuri tarvitsisimme. Tästä on kyse Tämän nykyisessä tilanteessa. Tämä liittyy ilmaston lämpenemiseen, mutta myöskin luonnonvaroihin. Meidän on ymmärrettävä, että luonnonvarat ovat rajalliset ja toisekseen myöskin planeettamme kapasiteetti jätteiden käsittelemiseksi on myös rajallinen. Meillä on tietysti ilmastonmuutos, prosessi käynnissä, se johtuu liiallisesta polttoaineiden käytöstä ja nämä polttoaineet omalta osaltaan myöskin tulevat entistä äh, harvemmiksi. Meidän pitäisi paremmin pyrkiä käyttämään erilaisia materiaaleja ja tässä pitäisi käydä kiinni ongelmien juuriin. Luonnonvarat ovat rajalliset. Näin ollen meidän täytyy käydä tähän ongelmaan käsiksi poliittiselta kannalta katsottuna. Ja kysymys tietysti on teknologisesta osaamisesta myöskin, kun käytetään paremmin näitä luonnonvaroja, mutta on myöskin ymmärrettävä hyvin, että jos emme onnistu viisaasti aloittamaan maailmanlaajuista hallinnointia äh, luonnonvarojen käytön osalta äh, ja äh, tällä tavalla auttamaan meitä, mutta myöskin tulevia sukupolvia, niin silloin joudumme sellaiseen tilanteeseen, jossa varojen niukkuus johtaa konflikteihin. Tämä on hyvin tärkeä asia ymmärtää. Ja meidän on siis toimittava hyvin vakavamielisesti. Ilmastonmuutos on asia, jossa emme voi jäädä kädet ristissä odottelemaan. Mitä tulee sitten polttoaineissa tai siirtymisessä polttoaineista uusiutuviin varoihin, niin meidän täytyy mennä nopeammin 20 prosenttia, 30 prosenttia. Se on mitään järkeä enää nykyisin. Me tiedämme, mitä meidän on tehtävä. Ja jos onnistumme tässä Äh, kiireellisen ohjelman pohjalta, tuollaisen crash-ohjelman pohjalta, äh, salamaohjelman pohjalta, niin ehkäpä silloin onnistui myöskin voittamaan nykyisen talouskriisin. Mielestäni meidän on otettava nämä ongelmat äh, kaikki yhdessä esille ja pyrittävä löytämään niihin poliittinen ratkaisu. Ja olen tietysti puheenjohtajakauden puheenjohtajamaan käytettävissä, jos haluat käsitellä tätä asiaa vielä syvemmin. Krista Klass, Kiitos neuvoston puheenjohtaja. Nämä suuret poliittiset teemat. Ja niitä, olen iloinen siitä, että Belgia puheenjohtajamaana haluaa pyrkiä poli- pyrkii poliittisen sopuun biosiidien kohdalla. Ja olen esittelijänä haluankin kysyä, miten pitkälle neuvosto on päässyt näissä so- sopuponnisteluissa Euroopan parlamentissa, ainakin täällä meidän valiokunnassamme. Meillä on hyvin selkeä linja ja syyskuussa täysistunnossa asiasta äänestetään, mutta yksi asia on selvää, että me haluamme valiokunnan taholta saada kompromissin näistä cut-off-kriteereistä. Me haluamme selkeitä cut-off-kriteerejä. Me haluamme myös selkeät ja tiukat määritellyt poikkeukset. Tästä olemme yhtä, yhtä mieltä ja varmasti tämä yksimielisyys näkyy myös täysistunnossa. Kuitenkin tärkeää meillä on myös kestävä kehitys E-, eläinkokeet, jotka liittyvät myös tähän. Me haluamme saada, me haluamme saada varmuutta ja turvallisuutta, mutta emme halua, emme halua liikaa kokea tällaisia jatkuvia testejä, joita vaaditaan lääkeasetuksen asetuksen pohjalta. Ja minä pyytäisinkin neuvostoa, niin kuin komissiotakin on niin pyytänyt, että tässä ja määriteltäisiin selkeästi, mitkä kokeet ovat vielä ehdottoman välttämättömiä ja mistä voidaan luopua. Eh, siinä hengessä, ettei välttämättä kaikkea tarvitse testata, mitä mieleen tulee. Kyllähän joistakin kokeista voidaan luopuakin. Eh, veden, vesien suojelu, no selvä juttu. Richard Seber puhui tästä eh, juomavesiasetuksesta ja edelleenkin on jäsenvaltioita, jotka hieman pelkäävät, että, että jos biosiidit sitten samalla säädellään, joka on kuitenkin aika iso juttu, että ei kaikkia hajoteta yksittäisiin jäsenvaltioihin, vaan että meillä olisi yhteinen lupamenettely ja meidän täytyy pitää vesi yhtenä prioriteettina, jotta meillä on kuitenkin hyvää lainsäädäntöä vesien direktiivissäkin ja tämän täytyy olla se katto, jonka alla nämä muut asetukset sitten ovat. Nämä ovat isoja tavoitteita. Sitten lopuksi puheenjohtaja ja pitää olla mahdollista saada aikaan yhteinen lupamenettely, joka antaa meille varmuutta ja turvallisuutta, joka myös pitää kustannukset kohtuullisena. Me puhumme tuotteista, biosidien tuotteista, jotka eivät ole mitään suuria kemiallisia tuotteita, se on lähinnä pk-yritysten tuotantoa, ja tässäkin neuvoston täytyy olla aktiivinen, jotta saadaan kustannusedullinen vaihtoehto, jotta se on pk-yritykselle ylipäätään siedettävissä. Kiitoksia. Ja lopuksi Ivo Pellet. Eh, hartelijk dank, eh, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Hänellä lyhyt sanainen. Toivotan menestystä rouva ministerille kunnianhimoisen prioriteettien savuttamisessa. Te puhuitte hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta liikenteessä. Siis kevyet hyötyajoneuvot, tämä on hyvin tärkeä aihe ja uskon, että tästä löytyy Gordionin solmu. Ja sitten nämä kasvihuonekaasupäästöt, mikä on hyvin suuri haaste, jos ajattelee sitä, että halutaan tavoit- saavuttaa ilmastotavoitteet, mikä on hyvin tärkeää, että myöskin kankunia, jos haluamme saada aikaan yksimielisyyden. Luonnollisesti tämä on ennen kaikkea aihe energia-asioista vastaaville kollegoille, mutta se kiinnostaa toki myös ympäristöasioista vastaavia kollegoja. Kysymys on myös siitä, että harjoitetaan painostusta niihin kollegoihin, jotka ovat vastuussa sähköisistä ajoneuvoista, olemassa kongressiesityksiä, joita komissio on tehnyt, jotka koskevat sähköautojen standardeja ja normeja. Ja Espanjan puheenjohtajavaltiona tarttuu tässä hyvin tärkeisiin aloitteisiin viime vuoden, puoli vuoden aikana. Ja voitteko varmistaa sen, että te myöskin omalla alueellanne ympäristösuojelun ja luonnonsuojelun alueella tulee harjoittamaan edelleen painostusta niin, että nämä sähköautonormit saadaan ja että kenties ensi keväänä ne ovat jo olemassa ja voimme päästä eteenpäin tässä ja voimme olla eturivissä kulkijoita. Kiitoksia kysymyksistä. Toivot, äh, ennen kuin te vastaatte kysymyksiin, saman oikeastaan toivotan tervetulleeksi professori Abramin, koska hän on täällä seuraava esitystään kohtaa varten, jossa puhutaan kansainvälisestä ympäristötuomioistuimesta. Mutta nyt, rouva ministeri, te voitte vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Ja tämän sen heren, ehm, eerst en Arvoisat naiset ja herrat, aivan aluksi kiitos monista myönteisistä kommenteista, mitä tulee näihin prioriteettiaiheisiimme. Kiitos tuestanne. Tässä on sanottu paljon hyvin tärkeitä seikkoja. Ja rahoituksesta puhuitte aivan oikein. Teillä oli hyvä argumentti. Jos halutaan hyvää ympäristöpolitiikkaa, niin tarvitaan myöskin välineitä, tarvitaan varoja sen toteuttamiseksi ja on hyvin tärkeää, ja siksi sanonkin näin tuossa äskettäin, että meidän on paremmin ilmoitettava tuo arvo. Puhuin tuosta TEEBstä. Meidän on ilmoitettava, mikä on ekosysteemin arvo. Jos se otetaan esille, niin ymmärrän, uskon, että voimme paremmin vastata herra Severin kysymykseen, miksi puhuin aluksi talouskriisistä, koska tarkoituksena on kuitenkin sitten päätyä lopulta ympäristöpolitiikkaan. Ja mielestäni meidän on ymmärrettävä, että tämä kriisi on todellinen mahdollisuus päästä vähähiiliseen hiilitaloudelliseen talouteen. Ja tässä täytyy pyrkiä lähtemään tämän asian toteuttamiseen jo heti saman tien. Jotkut ovat sanoneet, että olemme umpikujassa tämän talouskriisin kanssa. No ei, minä uskon, että haasteena on juuri se, kuinka siirrytään nykyisestä talousmallista vähähiiliseen talousmalliin. Ja uskon, että pikkuhiljaa tämä tulee myöskin esille neuvoston keskustelussa sitten biojätteet. Olemme hyvin iloisia, että Euroopan parlamentilla on päätöslauselma tästä aiheesta ja aiomme myös edistyä tältä osin. Sitten Rova Gutierrez puhui siitä, äh, kuinka voidaan äh, paremmin käyttää materiaaleja, erityisesti rakentamisen yhteydessä, ja että riittävästi ei vielä käytetä kierrätettyjä äh, aineita. Uskon, että tässä yhteydessä voitaisiin puhua juuri kestävästä käytöstä, koska kysymys on juuri näistä materiaaleista, kun lähdetään rakentamaan jotakin, ja sen takia kierrätys on hyvin tärkeä aihe. Ja tämä menee käsi kädessä tietysti myöskin herra Prodin äh, huomautuksen kanssa. Hän, hän sanoi, että meidän äh, resurssimme ovat rajalliset, joten meidän on löydettävä äh, tähän ratkaisuja. Epävirallinen neuvosto on tästä myöskin puhunut sitten kollega Glass mainitsi biosiidit ja tässä toivottiin neuvostossa korkealla tasolla ratkaisua asiaan. Sitten haluaisin palata vielä siihen, mitä Rova van Brem tuossa äsken sanoi. En tainnut vastata siihen aivan tietoisesti, joten haluaisin vielä palata tähän. Ympäristöasioissa hyvä ajoitus on hyvin tärkeä strategian luomiseksi. Ja juuri tästä syystä epävirallisessa neuvostossa me keskustelimme tietysti myöskin rakanneiden kestävästä käytöstä ja myöskin keskustelimme Cancunista jo ajoissa, että me olisi liian myöhässä. No, me kaikki, meidät täytyy kaikki valjastaa viemään tätä samaa viestiä eteenpäin. Ja tietenkin meidän täytyy toimia myöskin avoimesti. Meidän on kokoonnuttava ja nähtävä toisiamme säännöllisesti. Tämä on ensimmäinen suuri haaste ja lokakuun neuvostossa varmasti jatketaan edelleen konkreettisesta lähestymistavasta ja tämä on otettava huomioon myöskin yleisten asioiden neuvostossa lokakuussa, jotta saataisiin todella kanta sorvatuksi. Tämä on meidän tavoitteemme puheenjohtajakauden aikana. Ja sitten vielä viimeinen kysymys herra Belletiltä. Hän puhui sähkö ajoneuvoista. Ja tässä jälleen kerran kysymys on talouden ja teollisuuden muuttamisesta. On totta, että nämä sähköiset ajoneuvot ovat ympäristölle parempia, samoin myöskin ympäristölle parempia. Ja kaikki tämä varmasti on puheenjohtajuuskauden aikana keskusteluiden keskiössä. Ja me olemme todella korostaneet jo tätä asiaa niille kollegoille, jotka tätä asiaa keskustelevat, jotka tätä asiaa käsittelevät neuvostossa. Haluan kiittää teitä vielä näistä monista kysymyksistä, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia. Kiitokset myöskin kommenteista puheenjohtajakauden tavoitteisiin. Ja haluan vielä toistaa tarjoukseni. Olen aina valmis olemaan yhteyksissä kanssanne keskustelemaan puolin ja toisin eri asioista ja tulemaan tänne parlamenttiin, koska on hyvin tärkeää, että saamme edistymään näitä hyvin tärkeitä asioita seuraavan kuukausien aikana, koska ovat aivan liian tärkeitä, jotta jättäisimme ne huomiota. Uskon, että yhdessä voimme varmasti päästä suuriin tuloksiin. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Täällä on aikamoista sitoutumista näihin ympäristöasioihin tässä valiokunnassa. Toivottavasti lainsäädännön tasolla, tasolla päästään eteenpäin, mistä on puhuttukin. Parlamentti on kummassakin konferenssissa Nagoyassa ja Cancunilla, Cancunissa mukana oma valtuuskuntansa voimin. Ja meillä on tällainen sellainen jatkuva pyyntö semminkin, kun Lissabonin sopimus on nyt voimassa, että me, meidät otetaan mukaan näihin sisäisiin keskusteluihin EUn sisällä todella aikaan kypsä sille, että, että eivät pelkästään komission neuvostoistuksessa yksikseen, vaan että myös äh, parlamentti neuvosto ja komissio kävisi yhdessä nämä keskustelut ainakin äh, valtuuskunnan puheenjohtajan kanssa. Tämä on todellakin äh, toivomus teidän suuntaanne. Vielä paljon suuret kiitokset. Me varmasti tapaamme lähikuukausina toistekin. Toivon teille kaikkia hyvää, paljon menestystä. Sitten seuraavaan kertaan. Ja sitten seuraava kohta, minä jo toivotankin tervetulleeksi äh, professori Abramin äh, valtuuskuntineen, jotka kertovat me, joka kertoo meille tällaista ajatuksesta joka kansainvälisen tai eurooppalaisen ympäristötuomioistuimen perustamisesta. Täällä on tohtori Fredrik Kruunert, professori Konti ja Roberto Antoni. Koko ajatus on syntynyt Venetsiassa – E IAESn toimesta ja olemme iloisia, että tänään pääsitte tulemaan Brysseliin ja voitte kertoa meille tästä projektista. Ja jotta aikaa ei hukata, niin annan teille saman tien puheenvuoron. Kollega Fernandes, olemme jo seuraavassa kohdassa, että jos teillä on jotain puhuttavaa, niin voit sitten kyllä puhua sieltäkin tai tulla tänne eteen. Edestä varmasti näkeekin paremmin. Here. Four people. Oh, so, okay. So we start in minutes. <laughs> Okay, so I give you the floor to... No niin, te voitte esitellä tämän mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi tämän ajatuksen. Freddy Kruner, olkaa hyvä. Dankpa. Olen vilpittömästi kiitollinen siitä, että kysymys ympäristötuomioistumista on nyt täällä kuulemisen kohteena. Kiitos äh, ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle Jonnelle ja kaikille muille, jotka haluavat olla mukana myös sitä, että, että eräs avainkysymys se, että edellytään turvaamaan äh, se, että elävä vapaus säilyy tilanteessa, jossa on imperiaalista relativismia, ja joka voisi johtaa tieteellisesti teknologiseen tavalla raassaan, joka voisi äh, vaarantaa meidän elämän tulevat sukupolvet, ihmiselämän tavoitteena tässä on saada tiet, kun saamme kutsutaan, niin todeta, että on niitä parhaimmassa seurassa ihmiset, jotka ovat tekemisissä kansainvälisen ympäristötieteiden akatemian kanssa ja, ja jotka pyrkivät ajamaan oikeutettua perustuloa vapaudelle, mutta jotka ovat toiminnassa osoittaneet, että viimeisten neljän vuosien aikana saatu rikkaus voisi osata johtaa siihen, että ihminen kollektiivisesti voitaisiin motivoida kollektiivisesti kantamaan vastuuta biosfäärin säilyttämiseen. Ympäristö tieteiden akatemia haluaisi asettaa oman kokemuksensa käyttöön, jotta saataisiin edellytykset sillä, että saataisiin konsensus, empatia, joka myöskin kattaisi ne, jotka ovat sivilisatorisen kehityksen ohessa jääneet kohtalonsa nojaan. Meidän pitäisi hyväksyä se, että me olemme ne, joita on odotettu, on turha odottaa, katastrofi ei ole tulossa, se on jo täällä ja annan puheenvuoron eteenpäin. Eh, onorevole presidente, deputati, ringrazio. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat edustajat, haluan kiittää Envi-valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että sain mahdollisuuden eh, esitellä eh, tämän kansainvälisen ympäristötieteiden akatemian sen puheenjohtajana haluaisin esitellä tämän meidän hankkeemme teille ja haluan kiittää myöskin tämän valiokunnan jäseniä, jotka ovat jo ilmaiset kiinnostuksensa tätä hankettamme kohtaan. Ja haluan viitata tässä yhteydessä 13. toukokuuta 2010 lähettämäni kirjeeseen tänne valiokuntaan ja siihen kehotukseen ja siis valiokunnan puheenjohtajalta herra Lainenilta ähm, tulla tänne. Arvoisat äh, valiokunnan jäsenet, mistä syystä haluamme näitä uudistuksia, ongelmat, jotka liittyvät äh, luonnonvarojen tilanteen muuttumiseen, ukavat jo ihmishenkiä. Näin on ollut aina historiankin aikana jo, mutta vuosisatojen aikana nämä äh, suhteet ovat muuttuneet ja äh, tilanteesta on tullut aggressiivisempi. Ja äh, tämä äh, inhimillinen aggressio tietysti myöskin on johtanut ympäristön myrkyttymiseen ja tuhon syyt erityisesti Deepwater Horizon öljynporauslautalla ja sen onnettuuden osalta ovat sitä luokkaa, että meidän todella pitäisi lähteä toimimaan. Tarvitaan valvonta ja sanktiojärjestelmä, joka toisi oikeutta, tehokasta oikeudenkäyttöä tälle alalle. Ja tässä on kaksi tärkeää seikkaa. Ensinnäkin entistä enemmän vaaditaan sääntelyä, joka olisi koordinoitua ja joka valvoisi paremmin ihmisten toimia, toimia jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa riskin ekosysteemeille ja tarvittaisiin myöskin sellainen kansainvälinen järjestelmä, jolla pyrittäisiin tällaisia toimia estämään ja tukahduttamaan tässä yhteydessä meidän on tunnustettava se, että jotkut tuotteet, kuten vaikkapa juuri Sevenon tapauksessa, ovat aiheuttaneet valtavia ympäristökatastrofeja ja myöskin valtavia ihmisten kärsimyksiä, kuten Fobalissa, jossa puoli miljoonaa ihmistä joutui tämän onnettomuuden uhriksi. Ja me olemme jo pitkään ymmärtäneet, kuinka vakavia nämä uhkat ovat ja kuinka vakavassa tilanteessa me olemme ja mitä vaikutuksia tällä on koko planeetan terveydelle. Ja kerätyt tiedot osoittavat, että me tarvitsemme todella riittävän ratkaisun näihin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. On tehty useita tutkimuksia, tieteellisiä tutkimuksia, muun muassa ähm, NASAn äh, avaruus äh, havainnointisatelliitin kautta ja näitä tietoja on äh, myös analysoitu San Franciscossa jo helmikuussa 2001 3000 tiedemiestä on näitä asioita tarkastellut ja ehdottanut myöskin keinoja parantaa tilannetta. Ja ensimmäinen ympäristö- ja väestökartta, Atlas ympäristötuhoista on myöskin jo laadittu tässä yhteydessä. Ja näiden analyysien pohjalta on voitu todeta, että tilanne on hyvin hälyttävä ja 1600 2000 vuosien välillä ihmiset ovat olleet vastuussa valtavista ympäristökatastrofeista, jotka todella uhkaavat koko planeettaamme ja myöskin suurta osaa sen resursseista ja luonnonvaroista. Meidän täytyy siis löytää ratkaisut jotka voivat tähän ongelmaan riittävällä tavalla vastata. Jos sitten mietimme näitä viimeistä 30 vuotta, niin voidaan todeta, että, että me tarvitsemme tiettyjä prioriteetti eh, aiheita ja ympäristön ja ihmisten tietoisuus ympäristöstä on vain lisääntynyt ja se ei näy pelkästään vain paikallisen aluetasolla, vaan aivan planetaarisella tasolla, koko maapalloa käsittävällä tasolla. Ja äh, tämä näkyy myöskin äh, janona saada lisää oikeutta yhteisön tasolta. Ja entistä enemmän ollaan tietoisia siitä, että tarvitaan rakenteita ja todellista oikeusjärjestelmää, joka voi asettaa sanktioita ja myöskin jolla on tiettyä pelotevoimaa. Meidän on muistettava tietyt periaatteet. Tietysti kun näitä uusia kansainvälisiä instrumentteja ajamme, muun muassa saastuttaja maksaa periaate, samoin myöskin ennalta varautumisen periaate, ennaltaehkäisemisen periaate sekä myöskin kestävyyden periaate sekä myöskin se periaate, jonka pohjalta ympäristötuhoihin pitäisi ryhtyä niiden syihin puuttumalla ympäristö vahinkojen torjumiseen pitäisi ryhtyä niiden syihin puuttumalla. Ja tällä tavalla voitaisiin ajatella, että oikeusjärjestelmä, jolla olisi käytössään sanktioita, voisi parantaa tilannetta. Ja jäsenvaltioiden täytyisi myöskin luoda rikosoikeudellisia seuraamuksia sellaisille tahoille, jotka vahingoittavat ympäristöä ja kansallisten tuomareiden pitäisi myöskin nopeasti ja tehokkaasti tutkia tällaiset mahdolliset rikokset, jotta saataisiin vastuulliset tuomiolle. Ja tässä yhteydessä haluan viitata näihin suuriin metsäpaloihin Kreikassa pari vuotta sitten. Siis vastuullisten löytäminen ja seuraamusten toimeenpaneminen ovat tärkeitä. Tällä tavalla myöskin todettiin 44-2009 päätöslauselmassa 14. päivä syyskuuta 2009, ja tältä osin on myöskin hyvin tärkeää saada paikalle ympäristötuomioistuin, eurooppalainen ympäristötuomioistuin. Sen perustaminen olisi tältä osin tärkeää. Miksi ehdotamme kuitenkin tällaista tuomioistuinta? Mitkä olisivat sen edut? Tämä uudistus toisi useita etuja Ensinnäkin voitaisiin toteuttaa tehokkaan oikeuden periaatteet, joita Euroopan unionikin on vienyt eteenpäin. Kuten tuossa muistutin, tarvittaisiin myöskin, tällä tavalla voitaisiin luoda myöskin uusi EU-instituutio, joka voisi taata juridisen valvonnan siltä osin, kuinka luonnonvaroja kunnioitetaan tai käytetään väärin. Ja myöskin tällä tavalla luotaisiin johdonmukaiset ympäristörikosoikeudelliset instanssit. Ja tällä tavalla voitaisiin myöskin myötävaikuttaa huomattavalla tavalla siihen, minkälaisia ajatuksia ja minkälaista kokemusta on jo olemassa. Ja tämä myöskin omalta osaltaan vahvistaisi sen, että EU tunnustaa ja tukee tätä kyseessä olevaa ehdotusta. Ja tämä olisi myöskin samassa linjassa niiden vaatimusten kanssa, joita miljoonilla kansalaisilla on, kansalaisilla, jotka osallistuvat hyvin usein näihin ympäristökatastrofeihin, joissa he ovat kärsivinä osapuolina ja joilla heitä siis rangaistaan. Ja ihan viimeisin Äh, äh, onnettomuus, Tonavan saastuminen äh, todella osoittaa, että ympäristösuojelu ei ole riittävän, riittävällä tasolla. Myöskin myrkyllisiä aineita on päässyt vuotamaan esimerkiksi Romaniassa ja muualla. Meillä on esimerkkejä hyvin traagisista tapahtumista, ja äh, toisena tavoitteena, tai yhtenä tavoitteena on myöskin äh, ehkäistä merionnettomuuksia, prestige äh, laivan tapaus tulee tässä mieleen. Ja myös teollisuus on joutunut tästä kärsimään. Samoin matkailu, meriympäristöt, turismi, majoitus, sosiaaliset tekijät ovat myöskin heikentyneet, samoin työllisyys on heikentynyt. Kaiken kaikkiaan täällä on hyvin moninaisia vaikutuksia ja itse asiassa rikosoikeudellisia uudistuksia on jo tehtykin Euroopan unionissa 2008-99 direktiivin äh, kautta, jossa kyse on ympäristön suojelusta rikosoikeudellisiin toimiin. tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys, koska tässä direktiivissä puhutaan rikosoikeudellisista, rikosoikeudellisista seuraamuksista sellaisille jäsenvaltioille, joiden toimintaa voidaan pitää ähm, ympäristörikollisena. Tällainen harmonisoinnin taso vontaisi, voisi taata paremman eh, ympäristölainsäädännön soveltamisen, joka myöskin eh, johtaisi eh, parempaan ympäristönsuojeluun, kuten EU e perustamissopimuksessa ja sen artiklassa 174 todetaan. sillä tiedämme hän, että jo vuosien ajan ympäristöä on tuhottu tavoin, joka, jota ei, joita ei ole rangaistu. Ja kaikissa näissä strategioissa Äh, joka tapauksessa meillä ei ole käytössämme riittävän äh, voimakkaita sanktioita. Senpä takia tarvittaisiin äh, yhdenmukaista rikosoikeudellista suojelua koko EUn alueella ympäristökysymyksissä. Me tunnemme jo, tai tiedämme jo, että direktiivissä tuota suojelun tasoa on nostettu vielä ei ole kuitenkaan saatu riittäviä sanktioita ympäristörikoksien rankaisemiseksi ja sanktiojärjestelmät eivät sanktiot ehkä sinällään, mutta järjestelmät eivät ole vielä riittäviä, jotta voitaisiin taata se, että ympäristö lainsäädäntöä todella noudatettaisiin ja ympäristöä suojeltaisiin. Me tarvitsemme näiden järjestelmien vahvistamista ja meidän on vahvistettava myöskin jo olemassa olevia sanktioita hallinnollisella sekä rikosoikeudellisella tasolla. Hyvin tärkeää on luoda pelotevoimaisia sanktioita sellaisille toimille, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle, jotka voivat johtaa siihen, että ympäristön tila vakavalla tavalla huononee. Ja tämän uudistushypoteesin pohjalla – on myöskin toinen eh, hypoteesi, joka liittyy kansainväliseen ympäristötuomioistuimeen. Akatemiamme on jo pitkään halunnut edistää tätä ajatusta. Ja direktiivissä määrätään äh, siitä, että on rangaistava sellaisesta käyttäytymisestä, joka on laitonta, kuten vaikkapa jätteiden hävittäminen tai vaarallisten jätteiden varastointi ja äh, tällaisen kansainvälisen ympäristötuomioistuimen kautta, tämän uuden rakenteen kautta voitaisiin avata mahdollisuus uudelle uudistukselle. 27 jäsenmaata ovat jo valtava osuus allekirjoittaja maista, mitä tulee tähän kansainväliseen rikostuomioistuimeen, joten tätä kautta tämä tuomioistuin antaisi mahdollisuuden käyttää jo olemassa olevan kansainvälisen rikostuomioistuimen rakenteita Ja tietystikin syynä ovat nämä suuret tragediat, nämä suuret ympäristötuhot, joissa ketään ei ole rangaistu. Ja ajattelen tässä erityisesti vaikkapa juuri Fobalin äh, onnettomuutta, jossa kuoli 30 000 ihmistä, ja, äh, jonka äh, korvaukset olivat noin 150 euroa uhrien vanhemmille ja vastuut tietysti määriteltiin vuonna 2010, siis 26 vuotta myöhemmin kuin tämä itse onnettomuus tapahtui, mutta millään lailla ei kuitenkaan arvioitu ympäristölle koituneita vahinkoja. Itse asiassa kyse on ollut rikoslainsäädännöllisestä vastuuttomuudesta niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat tästä valtavasta, tästä valtavasta tragediasta vastuussa. Ja oikeudessa ei siis ollenkaan ole toimittu Euroopan unionin periaatteiden mukaisesti, toisin sanoen sen mukaisesti, että tarvitaan pelotevaikutuksen luovia ja ennaltaehkäiseviä sanktioita Haluan esittää yksinkertaisen kysymyksen. Kuinka voitaisiin ajatella, että tällaiset tragedia, tragediat voisivat olla äh, rikoksen ihmiskuntaan vastaan? Onko tämä mahdollista? Ja haluaisin muistuttaa teitä hyvin nopeasti vain äh, artikloiden 121 123 merkityksestä Rooman perussäännössä ja myöskin muistetaan artiklasta 7 siitä, että siinä kyse on toimista ja tähän olisi hyvä lisätä vielä yksi säännös, jotta voitaisiin integroida kaikki kaikki määritelmät äh, ihmiskuntaa vastaan tehdyistä rikoksista äh, ja erottaa ne toisen tyyppisistä rikoksista. Ja sitten siirryn vielä seuraavaan kohtaan. viimeisimmän tragedian osalta voidaan vain ajatella ja tietysti voidaan seurata tämän tragedian kehittymistä internetin kautta. Kysymyshän on tietysti Meksikonlahden onnettomuudesta. Ja tietysti on mahdollista seurata, kuinka valtavia määriä hiilivetyä on Meksikon lahteen valunut. Mikä on siis ehdotuksemme? Jotta äh, uudistus voitaisiin toteuttaa, me ehdotamme, että luotaisiin asiantuntijalautakunta, jossa on mukana asiantuntijoita joka tutkisi sitä, kuinka voitaisiin tämä uudistus toteuttaa ja joka myöskin kokoaisi tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Tällä tavalla voitaisiin uudelleen tarkastella kansainvälisen rikostoimistumien perussääntöä ja mm, olisi hyvä myöskin laajentaa sen toimivaltuuksia Rooman perussopimuksen ähm, säännösten mukaisesti. Siis sen valtuuksia pitäisi laajentaa ja äh, olisi luotava kansainvälinen äh, ympäristötuomioistuin joka äh, voisi äh, hyötyä jo olemassa olevasta äh, rikostuomioistumista ja sen rakenteista. Siis tällainen lautakunta, joka koostuisi asiantuntijoista ja joka siis määrittelisi tämän uuden tuomioistuimen toimivaltuudet, tuomiovallan ja ehkäisevät seurantaa, seurantaa ja tutkintainstrumentit. Ja hyvä olisi löytää oikeat välineet todella näiden äh, rikosten estämiseksi. Olisi myöskin tärkeää luokitella ja luetteloida eri ympäristöriskit ja rikokset. Erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota äh, terveyskysymyksiin, ja tietysti myöskin kulttuuriset kysymykset tulee ottaa huomioon. Ja myös on tärkeää laatia äh, riittävät käsitteet ja myöskin arvioida äh, haittavaikutukset, jotka kohdistuvat kansalaisiin ja myöskin määritellä ympäristö, äh, siis tarkoituksellinen ympäristötuhoihin liittyvät toimenpiteitä. Arvoisat edustajat, haluaisin kiittää teitä siitä, että kuuntelitte tämän esitykseni ja äh, ehkä vielä loppuun pari äh, äh, lyhyttä sanaa. Ympäristötieteiden akatemia toivoo, että tämä valiokunta pitää hyvinä näitä meidän ehdotuksiamme ja että se ilmoittaa olevansa halukas. ole maan käytettävissä, mitä tulee ammatillisiin ja rakenteellisiin vaatimuksiin näiden kahden uudistuksen tekemiseksi. Tietystikin me annamme käyttöön Villa Erionin sekä Santelinan toimistomme Venetsiassa, jotka ovat Venetsian kaupunki yhteiskunnan meille antamia tiloja tämän tuomioistuinprojektin toteuttamiseksi. Ja toivon mukaan ympäristövaliokunta voi näin osallistua uuden historian sivun kirjoittamiseen, mitä tulee ympäristötuhojen ehkäisemiseen ja rankaisemiseen ja äh, siis todella estämään ihmisen ympäristölle tuhoisaa toimintaa. Kiitos. Ja, muito grazie. Niin, paljon kiitoksia professori Abrami, Abrami tästä esityksestä, tästä ajatuksesta, joka koskee eurooppalaista tai kansainvälistä ympäristötuomioistuinta. Me olemme kiitollisia tässä valiokunnassa, että te olette olleet aloitteellinen tässä asiassa. Ympäristörikokset ei ole mikään pikku rikkomus ja aivan use, liian usein se vaan hyväksytään eikä sitä sanktioida. Ja tämä ei voi jatkua tulevaisuudessa, sitä ei voida missään tapauksessa enää hyväksyä. On pieniä ää, rikkomuksia, mutta todellakin suuria erät, mainitsittekin jo, jotka ovat olla ää, tuhonneet ää, ja luontoa oikein kovalla kädellä, kädellä ja ovat jopa vaatineet ihmisenkiä. Nyt vain muutamassa maassa on välineitä, joilla vastuut saataisiin vastuuseen. Ja tämä on selvä puute ja porsaanreikä. Ennen kaikkea silloin, kun on kysymys yleisestä hyvästä, jotka menevät rajojen yli maan ilmakehään, muihin ekosysteemeihin, jotka sitten tässä on selvästi aukkoja ja porsareikiä, jotka täytyy tukkia. On hyvä, että te ja teidän avustajanne ovat olette saapuneet tänne esittelemään, jotta sitten myöhemmin voisimme tehdä työtä tämän asian tiimoilta. Meillä on vielä muutama kollega täällä, jotka haluavat esittää kommentteja. Vittoria Brodi on ensimmäinen, joka haluaa esittää kommentin. Vittoria, ole hyvä. Kiitos. Eh, eh, Kiitos professori tästä esityksestä. No, kun ajattelemme meidän työtämme täällä, niin haluan antaa teille oman poliittisen arvioni tästä aloitteesta, tai minun poliittisen tulkintani tästä aloitteesta. Sama niin kuin edellisessä esityslistan kohdassa, valtionapuplaneetta on olemassa ja se on osaltaan myötä vaikuttava globalisaatioon. Katsotaan vaikkapa maapallon lämpenemistä selvästikin. Jos kasvihuonekaasuja päästetään mistä tahansa maailmassa ympäristöön, niin hyvin nopeasti ne vaikuttavat koko planeettaan. Näin ollen me olemme äh, sellaisessa tilanteessa, jossa vallitsee keskinäinen riippuvuus. Ja tämä keskinäinen riippuvuus, sitä täytyy pystyä hallitsemaan. Sitä täytyy pystyä hallitsemaan. Niinpä eipä ole niinkään kysymys siitä, että ajattelisin, ajattelisin jotakin hallitusta. Pikemminkin me ajattelemme tätä tavallaan toimivalta-asiana, mutta se saattaa olla sellainen johtopäätös, mihin me päädymme. Meidän täytyy kritisoida kuitenkin niitä konsepteja, jotka ovat vallinneet tähän mennessä, nimittäin suvereenisuus, osa meidän kansakuntamme kulttuurista – on ollut sitä, että suverenisuus on eh, absoluuttinen konsepti ja suvereniteetti on kansakunnan oikeus. No nyt meidän täytyy katsoa, miten me nyt olemme tällä hetkellä poliittisesti, koska tämä ei ole enää totta. Ja se ei ole totta. Koska kaikki ne asiat, jotka ovat edessämme tällä hetkellä, palatakseni alkuperäiseen kohtaan, niin Nimittäin me olemme tällaisessa keskinäisen riippuvuuden tilassa, siksi meidän täytyy saada tämä tilanne hallintaan. Meidän täytyy saada uusi hallintajärjestelmä. No niin, tästä syystä meidän täytyy antaa vastaus adekvaatilla tasolla. On tärkeää, että me täydennämme muita tärkeitä periaatteita, kuten subsidiariteetti. Subsidiariteetti ei voi enää olla pelkästään se, että se sukeutuu, että siinä valta siirtyy ylhäältä alaspäin, vaan pikemminkin subsidiariteetin täytyy toimia molempiin suuntiin. Kansainvälisissä asioissa esimerkiksi ei, niitä ei voida hoitaa kansallisella tasolla, vaan me pikemminkin tarvitsemme sopimusta siitä, että voimme hoitaa asioita kon- konsensuksen hengessä. Ja tämä voidaan nähdä myös myönteisellä tavalla. Meidän täytyy löytää poliittiset ratkaisut kaikkiin näihin ongelmiin – mutta se tietenkin vaikuttaa. Esimerkiksi rikostuomioistuimeen myös tämä on aivan perusteltua. Ja sitten tämä absoluuttinen äh, suverenisuuden konsepti – Ja ajattelen tässä erityisesti Yhdysvaltoja, ei pelkästään USAta, mutta muitakin suhteessa kansainvälisiä rikostuomioistuimia, koska he sanovat, että Amerikan kansalaiset, Amerikan kansalaisia ja Amerikan kansalaisia tuomitaan kotimaan oikeudessa. Onko se oikein? No ei minusta. Minusta on kyllä vastuu, vastuut ylittävät tällaiset rajat. Tiedän, että tämä on melkoinen, äh, melkoisen työläs Mutta täytyy tarkastella globaalisaatiota objektiivisesti. Ja nyt me olemme sellaisessa tilanteessa, että voimme esittää välineitä, jotka ovat paikalla, jotka ovat, jotka ovat luonnostaankin ylikansallisia. Sitten me sovellamme jo sitten Euroopassa. Ja nyt meidän täytyy luoda uusi eh, monikansallisen, ylikansallisen hallinnon taso, joka mahdollistaa näiden ylikansallisten ongelmien hallinnan. Minä uskon, että me täällä Euroopassa olemme jo ottaneet jo ensimmäisiä vaatimattomiakin askeleita. Mutta meidän pitäisi asettaa itsellemme tavoitteeksi, että löydämme ratkaisun. Niitä saadaan tässä tapauksessa myös y- ympäristörikostuomioistuin. Kiitoksia Vittoria hyvin syvällisestä ja lähes filosofisesta tarkastelusta tämän asian osalta, mutta oikein hyvä osa tätä kokonaisuutta näiden ongelmien osalta, jossa meillä on selvästi aukkoja on tämä subsidiariteetin ja ylikansallisuuden tasolla on, meillä on kansallinen suvereniteetti ja sitten ylikansallinen rikos, jotka sitten jäävät ikään kuin järjestelmän ulkopuolelle. Meillä on toinenkin puheenvuoropyyntö, Miina Kunaitė. Ačiū, panas pirmininkė, ačiū labai už. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tohtori Abramia tämän aloitteen esittelystä. Puhu, akseni optimisesti tämä aloite mahdollistaisi sen, että käsittelisimme monia ympäristökysymyksiä ja se voisi edistää puhtaampaa ympäristöä. Totta kai tämä on nyt vasta aivoriihivaiheessa. Siitä huolimatta ehkä voitte antaa vastauksen konkreettisempaan kysymykseen. Ennen kaikkea, mikä olisi tuomiovalta, joka olisi tällä tuomioistuimella? Mitä funktioita sillä olisi asioiden selvittämisessä, tai tiettyjen tapauksien käsittelemisessä tai rangaistusten määräämisessä eh, sillä olisi suhteessa konkreettisiin hankkeisiin. Uskoakseni meidän täytyy ymmärtää tässä se, onko niin, että tämä tuomioistuin tulee kutsumaan käsittelyyn oikeudellisesti, juridisesti olemassa olevia yksiköitä. Jos näin on, niin silloin pitäisi katsoa sitä, mikä on tiettyjen luontoon liittyvien kysymysten olemus. Mitä tulee esimerkiksi sitten siihen tragediaan, joka on tapahtumassa Meksikonlahdella, voimme nähdä, että yksi yhtiö on syypää siihen, mitä tapahtuu. Kuitenkin tietyissä tapauksissa, esimerkiksi Itämeren tapauksessa, on lukuisia yksiköitä, jotka ovat vastuussa esimerkiksi siitä, että myrkyjen määrä kasvaa Itämeressä aika ajoin yhtiöiden toiminta saattaa olla syy saastumiseen, mutta sitä voi olla vaikea mitata, joten miten tarttuu sitten tähän kysymykseen? Sen lisäksi, jos meidän on tarkoitus luoda tällainen EUn sisäinen tuomioistuin, niin tilanne voisi olla helpompi, koska EU on edistyneempi, ajatellen oikeusaluetta. Mutta jos tähän prosessiin vedetään mukaan kolmansia maita, esimerkiksi Venäjä tai Kiina tai Yhdysvallat, valko -Venäjä, silloin kun ne eivät ole mukana muissa hankkeissa, miten tämä tapahtuisi? Kiitoksia, Nick Griffin. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos. Kiitokset professorille tästä kiehtovasta näkemyksestä entistä supranationaalisempaa tulevaisuutta tässä kaavaillaan. Haluaisin sitä kysymyksen, tukeeko akatemia todella sitä, että ympäristötuomioistuimia käytettäisiin oikeuden tuomiseen ja propagandan lopettamiseen ympäristön ilmaston ähm, lämpenemisen propagandan osalta? <laughs> ja. No niin, kuten aina, aina on melko provokatiivinen kysymys. No, mutta se on esitetty, ja täällä on vielä Jolanda Hibner. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, szanowny panie profesorze, e, można powiedzieć, że jest to... Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa professori, tämä on oikeastaan oikein hyvä aloite, että saataisiin tällainen valvontaelin perustettua ennen kaikkea silloin, kun e, tämä elin, tämä tuomioistuin, sitten toimisi kansainvälisesti Tämä tuomioistuin tulee sitten myöhemmin tekemään päätöksiä katastrofien tuloksista, ja katastrofit ovat oikeastaan se viimeinen linkki tässä tällaisessa suuressa monien tapahtumien ketjussa. Ja usein puhutaan myös luonnonkatastrofien laadusta, mutta lehdistössähän me olemme lukeneet, että BP on ei ole ottanut liian he, he, he, he, helposti vastaan asiantuntijoiden varoituksen. Nyt kysynkin, nyt onko, tuleeko olemaan yhteistyötä valvontaelimien kanssa, ennalta varautuminen on tietenkin tärkein asia, ja sitten tietenkin vahinkojen parantaminen, se on se, vahinkojen korjaaminen, se on se loppuvaihe, ja sitten sanktiot. Nyt haluaisin tietää, on, oletteko suunnitelleet suurta ennakkojärjestys ja ennaltaehkäisyjärjestelmän rakentamista ja informaatiojärjestelmän rakentamista, joka voisi olla, johon voisi sisältyä myös var, var, ennakkosanktioinnit, jotta tällaisia katastrofeja ei pääse syttymään. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten vielä Eva Ja herzlichen... Niin Ensimmäiset kiitokset. Minä tulin tänne vierailemaan oikeusvaliokunnasta ja me olemme joitakin kertoja käsitelleet on rajat ylittäviä ympäristörikoksia, koska de facto on olemassa ongelma. Ei ole mikään sattuma, että tietyt vaik- vaaralliset laitokset aivan sattumalta ovat lähellä rajoja. Tämä koskee atomivoimaloita, jätteiden polttolaitoksia ja lait- meillä on siis hyvin laaja soveltamisala juuri näille oikeudellisille määräyksille. Mikä minua erityisesti kiinnostaa, on, että jos nyt olisi tällainen EU- tai maailmanlaajuinen tuomioistuin, miten me saamme aikaan oikeudellisen perustan ja missä muodossa se luodaan? Mikä sitten todella olisi sitova jäsenvaltioille, nyt puhun tässä tapauksessa Euroopan tasosta, jotta rikoskodisesti relevanttia kysymyksiä, esimerkiksi hengen vaarantaminen, voitaisiin todella ottaa kesteltäväksi. Meillä on ollut tällaisia tapauksia oikeusvalikunnassa, joissa on ollut kysymys rajat ylittävästä rikollisuudesta ja joissa yksinkertaisesti oli kysymys siitä, olisiko olemassa rikoskodellisia rangaistusmahdollisuuksia. Neuvotto tähän asti on estänyt tämän, torjunut tämän. Minun täytyy sanoa, me olemme Euroopan unionissakin vielä aika alkuvaiheessa tätä tietä, silloin kun pohditaan sitä, miten oman toiminnan seuraukset tunnustettaisiin rajojen takanakin. Voidaanko tässä löytää jotakin ratkaisuja, miten tämä asia saataisiin käytäntöön. Tavoite on selvä, maali on selvä, mutta tie sinne, sitä minä en näe. Huomaa vain, että tie on kovin kivinen ja mitä nyt niin olen ymmärtänyt, sitä mitä olette kirjoittanut, olen ymmärtänyt, että näin on. Mutta jos tiedätte, miten jotakin näistä kivistä voitaisiin raivata pois tältä tieltä, niin olisin siitä erittäin iloinen. Ja, yeah, No niin, <clears throat> kiitoksia myös tästä, että oikeusvaliokunta on myös mukana tässä keskustelussa. Me tarvitsemme myös teitä silloin, jos otamme tämän asian vakavalla tavalla esiin. Silloin ympäristö- ja oikeusvaliokunta ovat yhteistyössä äh, rikosoikeuden asioissa silloin, kun puhutaan äh, henkilökohdistusta uhasta. Se on ollut mutta äh, ympäristöasioissa on kysymys ekosysteemin vahingoittamisesta – tässä me tarvitsemme konsepteja ja uusia äh, rikosnormeja. Olen ymmärtänyt niin, että Rooman, äh, Rooman paperi, joka on tämän kansallisen rikostuomioistuimen pohja, äh, nimenomaan, jossa on kysymys rikoksesta inhimillisyyttä vastaan, ja sitä on tarkoitus laajentaa rikoksiin tavallaan ekosysteemiä vastaan, ja silloin myös epäsuorasti ihmisiä vastaan, mutta kuten sanottu, tämä on vähän aiempi määritelmä, tämä kansainvälinen rikostuomioistuin to, ryhtyy toimimaan vain silloin, kun ö, seuraamusasiossa on aukko, kun rikkomusta ei pystytä hoitamaan kansallisten viranomaisten toimesta syytetoimia myöten. Ja näissä ympäristörikoksissa tilannehan on samantyyppinen silloin, kun kansallinen sanktiojärjestelmä on olemassa, niin silloinhan toiminta on mahdollista, mutta silloin kun sellaista ei ole, olisi sitten tämä kansainvälinen oikeus toimivaltainen. No, nyt sitten kysymys, että mistä tämä eurooppalainen tuomioistuin oikein tulee? Tarvitsemmeko me vielä sellaistakin, jos meillä on kansainvälinen tuomioistuin? Nimittäin EU-sahan on pikemminkin epätodennäköistä, että, että ympäristörikollisia ei sanktioitaisi. Kuitenkin, no joo, no tämä on sellainen kysymys, joka aha, kaipaa vastausta. Niin professori Abrahamit olette saaneet uh, muutamia kysymyksiä, ja jos te sitten vielä, no vielä Karin Karenpah vielä. Aivan pieni selvennyspyyntö. Minä en ole mikään juristi. Minä ymmärsin niin, että tämä tuomioistuin olisi vastuussa vain rikosoikeudellisesti relevanteista asioista. Se merkitsee sitä, että on olemassa ainakin äh, sitä, että on kysymys tahallisesta tai ainakin laiminlyöntiin perustuvasta toiminnasta. Siis äh, jos kysymys on esimerkiksi onnettomuudesta, silloin selvitettäisiin vastuu, mutta toisaalta tämä vastuunselvittäminen siis ei kuitenkaan kuulu tämän tuomioistuimen tehtäviin niin. Kyllä usein arvioinnista. On joskus selkeitä arviointeja, miksi ajattelen taloudellisista hyödykkeistä, mutta meillä oli tällaisia arviointia vielä ekosysteemiin liittyvistä palveluista. Kuka siis määrittää sen etukäteen? Thank you. Yeah. Kiitoksia. No, aika kiinnostavia huomioita. Jos voitte vielä sitten vastata näihin huomioihin. Ringrazio i deputati, gli onorevoli, perché veramente avete... Eh, Kiitokset. Kiitos näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä, joita esititte. Aloitan herra Prodin huomioista. Hän muistutti seuraamusten soveltamisongelmasta ja toisaalta toissijaisuusperiaatteesta ja siitä, jos rikotaan toissijaisuusperiaatetta. Eikö niin, herra Frodita, tähän te tarkoititte varmastikin. No, voisin sanoa, että tämän uudistuksen ajatus, tuomioistuimen perustamisen ajatus, ja mitä tulee suvereniteettiin, toisaalta, niin mehän tiedämme, että perustuslaissa rikosoikeudellinen toimivalta on suvereniteettiin kuuluvaa toimivaltaa ja sitten tietysti sanktioiden luomiseksi täytyy pystyä havainnoimaan tiettyjä rikollisia käyttäytymisiä, mutta tämä ei tietenkään ole tuon tuomioistuimen perustamisajatuksen vastainen ajatus, vaan jokainen valtio, jokainen eu maa tietysti jatkaa edelleen näiden rikosten huomiointia, siis sellaisten rikosten identifiointia, jotka voisivat kuulua rikosoikeuteen. Sitten meillä on tietysti tämä direktiivi ympäristönsuojelusta ja rikosoikeudesta, ja nähtäväksi jää, minkälaisia sanktioita äh, voitaisiin ajatella, jotka olisivat yhdenmukaisia molemmissa tapauksissa, jos äh, kysymys on samantyyppisestä käyttäytymisestä, äh, rikollisesta käyttäytymisestä, joka on siis samankaltaista, ja jäsenvaltiot edelleen määrittelisivät rikokset ja toteaisivat, missä vaiheessa käyttäytyminen on ollut rikollista ja näin he, ne tunnus, tunnistaisivat jo ne tapaukset, jotka EU on jo määritellyt ympäristösuojeludirektiivin puitteissa. Ja tässä palaan siihen, mitä kolmas, esitti, kolmas puhuja sanoi. Kaikki tämä liittyy myös ilmaston lämpenemisen ongelmaan. Ja kyse on siitä, että rangaistaisiin rikollisesta käyttäytymisestä, kuten vaikkapa juuri tuotteista, jotka johtavat katoon. Ja herra Prot Prodi tässä toi esille hyvin tärkeän asian. Hän muistutti nimittäin toissijaisuusperiaatteesta, sillä juuri tätä periaatetta sovellettaisiin tämän tuomioistuimen perustamisen yhteydessä hyvin yksinkertaisesta syystä sillä luotaisiin lisää valtuuksia, korvaavia valtuuksia ikään kuin. Ja niiden puitteissa tuomioistuin voisi puuttua asioihin sellaisessa tilanteessa, jos kansalliset tuomioistuimet eivät voi puuttua asioihin. Kyse on siis vain tasapainon luomisesta eri menettelytapojen välille ja niitä sitten sovellettaisiin eri tilanteita ajatellen. Ajatellaanpa vaikkapa Romanian tilannetta ja Darulia. Mitä olisi tapahtunut, jos tämä tuomioistuin olisi ollut olemassa, kun ajatellaan näiden tuhansien myrkyllisten kuutiometrien veden laskemista. Tuomioistuimen olemassaolo varmasti olisi muuttanut tilanteen olemme kaikki samaa mieltä, että emme olisi olleet tällaisessa tilanteessa loppujen lopuksi. Jokaisella jäsenvaltiolla siis on mahdollisuus ja velvollisuus määrätä rikosoikeudellisista seuraamuksista jokaista mahdollista tilannetta varten. Mutta ongelmana tietysti tai ongelman ytimenä on näiden sanktioiden vaikuttavuus. Tietysti puhutaan niiden suhteellisuudesta, siitä mikä on niiden pelotevaikutus. Ja tässä kyse tietysti on myöskin siitä, kuinka stimuloidaan asioita. Yhdysvallat eivät koskaan tule hyväksymään tätä ajatusta kansainvälisestä tai eurooppalaisesta ympäristötuomioistuimesta. Vastaan tällä nyt suoraan kysymyksenne. Ja luulen, että Vuonna 1972, kun pidettiin ensimmäinen Tukholman maailmankonferenssi, jos olisi voitu kuvitella, mitä tapahtuu ympäristö näkökulmasta katsottuna, niin emmehän voineet kuvitellakaan äh, tällaista kehitystä ympäristön kannalta. Ja jos olisi siis perustettu äh, tuollainen ennaltaehkäisevä keskus ympäristöä varten, niin lyhyesti uskon, että tämä tilanne olisi voitu siis kuvitella. Minkä tyyppisiä seuraamuksia tällä tuomioistuimella olisi voinut olla. Ensinnäkin tietysti ennaltaehkäisemisen näkökulmasta ajateltuna voidaan ajatella vaikkapa sellaista näkemystä, joka muotoutuu EU-ssa ennen kuin, äh, alusta, anteeksi alusta, joka tulee EU-hun ennen onnettomuutta. Ja tietystikin sen pääsy Euroopan unionin vesille yritetään estää ennen kuin tällainen huonokuntoinen alus tänne tulee. Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö tietysti joutuvat tässä tilanteessa rikosoikeudelliseen vastuuteen ja tietysti kysymys on toimivaltuuksista, laitetaanko ne täytäntöön tai sitten eivät, mutta näitä asioita on selvennettävä tietysti Baltia alueella, Itämerellä, ketkä ovat vastuussa ja tietysti kysymykset ovat hiukan erilaisia, mutta kyllä Juuri tämän tyyppisistä toimivaltuuksista on kyse ja niitä olisi pitänyt tuolloin toteuttaa. Ja aivan viimeisenä vielä sitten vahinkokysymykset, korvauskysymykset. Kyllä tämä on hyvin tärkeä kysymys, jos, jota meidän täytyy tarkastella, koska ei ole vain ympäristövahinkoja, vaan myöskin koituu biologista vahinkoa ja myöskin ulkomaailmaa ajatellen ja ihmisiä ajatellen koostuu kaiken näköistä vahinkoa. Kiitos. No niin, professori Pabrani, suuret kiitokset. No, kiitokset myös kaikille muillekin siitä, että tulitte tänne. Olette havainneet, että täällä on kiinnostusta ja innostusta tässä valiokunnassa, kuten koko parlamentissakin, oikeusvaliokunta mukaan lukien. <clears throat> Tämä aloite. Me otamme siitä vaarin ja ehkä enemmänkin aineistoa saadaan. Voin sanoa, että, että tässä on käynnistetty hyvin arvokas keskustelu ja me sitten äh, mietimme sitä, että millä tavalla voimme jatkaa tämän asian käsittelyä, jotta nämä aukot saadaan suljettua, äh, joita koska on ympäristörikoksia ja sitten toisaalta ei ole sanktiomekanismeja ja me pyrimme äh, saamaan äh, äh, vastuussa olevat vastuuseen. Ja tällainen sanktio voisi myös ennaltaehkäistä sen, että, että liian huolettomasti käsitellään aineita ja materiaalia. Hyvät kollegat, olemme tämän kokouksen finaalissa. Nyt on vuorossa enää koordinaattorinen kokous. Muille kuin koordinaattorille toivotan mukavaa kesätaukoa ja <clears throat> virkistävää lomaa. Kaikki ovat sen ansainneet. Me tavaamme sitten 6. syyskuuta kello 19 e, ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa. Tämä kokous on päättynyt. Kohta aloitamme koordinaattorin kokous. Kiitos. Hmm. Uh, hey,